Good morning everyone and I wish you all a happy new year and a successful season in the European Parliament. Hyvää päivää kaikille. Regarding the draft agenda for today. Toivotetaan kaikille hyvää uutta vuotta. Käydään läpi esityslistaa. Esityslistan kohdat 10 ja 11 vaihtavat päittäin paikkaa ja näillä muutoksin voinemme hyväksyä esityslistan. Kiitoksia. Kuten muistatte, Bonnin vieraili COP23 puitteissa valtuuskuntaa. Teillä on matkan liittyvät asiakirjat, muun muassa matkakertomus 15. tammikuuta 73 11.30 järjestetään ylimääräinen Envi-koordinaattoreiden kokous, joka on avana kaikille Envi-jäsenille. Keskustelemme Nikola Ylon kanssa, joka on Ranskan ympäristöministeri. Käsittelemme muun muassa yhden planeetan huippukokouksen antia, ilmasto, monimuotoisuus, ympäristö, kiertotalousasioita käsitellään silloin 25. tammikuuta. Meidän oli määrä kokoontua iltapäivällä, mutta tämä iltapäivän osuus perutaan. Aamun kokous toki toteutuu suunnitellusti. Mitä tulee valiokunnan sihteeristön muutoksiin, toivotan tervetulleeksi Bosica Maticin hallintovirkamies Imkom sihteeristöstä. Hän on liittynyt joukkoomme iloiseen ensimmäinen tammikuuta alkaen. Tervetuloa. Tulkkaus on tänään käytettävissä 21 kielellä ja totuttuun tapaan asiakirjat ovat saatavilla sähköisesti. E Meeting-sovelluksen kautta ja kokous välitetään verkkoon. Meillä oli koordinaattorin kokous 13. joulukuuta. Suositukset on välitetty sähköisesti teille. Ja ilman vastustusta tämä pöytäkirja voitainen hyväksyä. Mikäli vastustusta ei ilmene, pöytäkirjat 11.19.31. lokakuuta kokouksista hyväksytään. Ja seuraavaksi esityslistan ensimmäiseen todelliseen kohtaan. Ja kyseessä on työjärjestyksen 106. artiklan mukainen vastalause. Bisfenoli A-käyttö elintarvikkeen kanssa kosketuksen joutuvissa lakoissa ja pinnoitteissa. Meillä on useita eri varjoesittelijöitä. Ensimmäisenä puheenvuoron saa Hausling. Ja Frau. Kiitoksia puheenjohtaja. Parhaat kollegat. Vielä voi toivottaa hyvää uutta vuotta. Ja uusi vuosi alkaakin valiokunnassamme tällä tärkeällä kysymyksellä. Tänään meidän täytyy tehdä päätös siitä, että mm, onko komission päätös bisfenoli Aan käytöstä oikea vaiko väärä. Me olemme päätöslauselman valmistelleet. Katsomme, että komissio on mennyt ihan oikeaan suuntaan laskemalla bisfenoli A äh, käyttökynnystä, mutta katsomme, että komissio pitää mennä vielä pidemmälle, koska katsomme, että bisfenoli A täytyy kieltää kokonaan elintarvikkeen kanssa kosketuksen joutuvissa aineissa. Tästä tarvitsee oikeastaan sen kummempaa keskusteluakaan käydä. Monet tutkimukset ovat tehneet aivan selväksi sen, että bisfenoli A on hormonaalinen häiritsijä, aine. Se vaikuttaa myös immuunijärjestelmään ja myös EKA. Ja vuonna 2017 teki selväksi, että aine on erittäin suurta huolta aiheuttava ja täytyy kieltää. Ei minun oikeastaan varmaankaan tarvitse näiden terveysvaikutusten luetteloa teille lukea tässä. Äh, oppimisvaikeudet lapsilla, hedelmättömyys, äh, sydän- ja verisuoni, äh, taudit. Tämä luettelo on hyvin pitkä. Ja näin ollen bisfenoliaan käytön kieltäminen on ainut järkevä toimi niin, että elintarvikkeet tai elintarvikkeiden kautta sitä ei elimistön pääse. Tosiaan mm, tämä aine täytyy kieltää ja on vielä sitten erityisiä ryhmiä, joita täytyy suojella erityisesti miksi suojeltaisiin vain niitä, eh, joilla on korkeampi riski, raskaana olevat ja, ja pienet lapset ja imeväiset. Eh, ja kuka sanoo, että pikkulapset vain joisivat tällaisista nokkamukeista. Hyvänen aika sentään eh, mm, ei voi olla niin, että vaikkapa vain nokkamukeissa bisfenolia A kielletään, mutta ei muissa mukeissa. Aivan ilmeistä on, että ihmiset äh, joutuvat äh, yhteyteen paitsi, tai joutuvat äh, saamaan, ne saavat elimistönsä paitsi bisfenoli myös muita hormonaalisia häiritsijöitä, parapeeneja, vaikkapa shampoista. Emmekä tiedä näistä kaikista yhteisvaikutuksista. Ja sitten tulee tällainen ikään kuin nämä kokteili, tällainen sekoitus, jonka vaikutuksista ei tiedetä yhtään mitään, kun saadaan nyt aikaa parabeenia, ja eri aineita, vaikkapa säilykepurkeista tai ja bisfenoliaata. Yhteisvaikutukset ovat vielä tuntemattomia. Eikä tässä nyt mitään paniikkia pyritä lietsomaan, mutta komissio on saatava liikkeelle. Me keskustelemme nyt siitä, ovatko komission asti toimet riittäviä, ja parlamentissahan me jo aiemmin olemme menneet valtavan harppauksen pidemmälle kuin mitä tässä komissio nyt ehdottaa. Mehän asetuksessa, joka liittyy juuri elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuviin materiaaleihin, niin tuossa tekstissähän me jo suurella enemmistöllä vaadimme, että PPA kielletään kerta kaikkiaan. Ja nyt meidän täytyy painostaa komissiota, että se toimii juuri näin. Ja on muuten myös jäsenvaltioita, jotka ovat menneet pidemmälle. Esimerkiksi Ranskassa kielto on olemassa ja Ranska myös johdonmukaisesti tätä kieltoa täytäntöönpanee. Ja sitten vielä 73 ainetta kattava luettelo aineita, joita voi käyttää. No jotkut ehkä ovat kalliimpia, vaikeammin saatavilla, mutta vaihtoehtoja on olemassa. Miksi ei tueta näitä vaihtoehtoja ja valita näitä vaihtoehtoja sen sijaan, että edelleen käytettäisiin PPAta ja bisfenoli aata Joten meidän täytyy nyt kyllä tukea bisfenoli A-kieltoa ja katsoa, että komissio siitä huolehtii. Siksi komission tekemä ehdotus ei mielestämme ole riittävä ja haluamme mennä vieläkin pidemmälle. Tietenkin voi puhua monistakin asioista. Olemmeko nyt liian tiukkoja? Hukataanko tässä aikaa? Pitäisikö tyytyä siihen, mitä komissio on ehdottanut? meidän täytyy olla johdonmukaisia ja ajatella parlamentin aiempiakin päätöksiä. Ei mikään, mikään hiukan e, kieltäminen tai, tai, tai osittainen kielto ei riitä. Nyt on saatava aikaan kokonainen täyskielto. Montako tutkimusta vielä tarvitaan? Kyllä meillä on nyt niin monta tutkimusta, jotka jo ovat todenneet, että meidän on kiellettävä bisfenoli rahan käyttö kerta kaikkiaan kansanterveyden nimissä. Kiitos. Kiitos. Minulla on pitkä puhujalista. Siksi minun on rajoitettava puheaikaa seuraavaksi yhteisesitellen Oui, merci. Kiitos. Tuen tätä vastalausetta, koska komission ehdotuksessa on puutteita. Komission mukaan on tapahtunut edistystä koska tulemme kohdistamaan bisfenol A kiellon erityisesti pieniä lapsia kohtaan. Ja bisfenolin äh, salliminen raskana oleville naiselle ja nuorille sitä ei käsitellä ja siksi ongelmia ei ratkaista. Tässä suhteessa ehdotuksessa on jo paha puute. Toiseksi, ja tämä on vielä pahempaa mielestäni, komissio sanoi, että kynnystä on laskettu. Ja, ja tämä rajoittaisi Vesvanalan annosta, mutta Vesvanal ei toimi näin. Har, harmonitoiminnan häiritsijässä ei ole tällaisia kynnyksiä. Pieni annos voi haittaa ison vaikutuksen, joskus jopa ison vaikutuksen kuin isompi annos – koska on monimutkaisempia vaikutuksia, eli niin sanottu cocktail-vaikutus, eli yhteisvaikutus muiden aineiden kanssa. Eli kynnyksen laskeminen ei paljon muuta bisphenolin aan vaarallisuuden suhteen. Toiseksi, miksi komissio tekee tämän ehdotuksen? Totta on, että se pohjaa toimensa EFSAan äh, arvioi, mutta EFSA itse tunnustaa, että tämä tutkimus on vanha, rauennut, ei vastaa nykyistä tieteellistä todellisuutta. Se on jopa lanserannut uuden tutkimusprosessin, joka on nyt julkisessa kuulemisvaiheessa. Ja odotamme tuloksia vuodelle 2018. On siis hämmästyttävää nähdä komission ryhtyvän toimiin ää, tieteelliseen opin pohjalta, jonka se viranomainen, joka on tämän kannan esittänyt, on kyseenalaistanut Tämä on aika huolestuttava prosessivirhe. Siksi on välttämätöntä. Ja nyt sitä niin on huolestuttava tämä ympäristövaliokunta, jossa me nyt olemme, että meidän pitää ottaa kantaa, ehdotonta kantaa se, sitä, että mennä, kun kun me haluamme hormonihäiritseiden kokonaiskielon silloin, kun tekninen ratkaisu nyt ja bisphenol A-tapauksessa – kielto on voimassa useammassa maassa ja kaikkea ei ole hoidettu. Täytyy tämä tunnustaa komissiolle ajan tasalla. Ja jos me emme toimi, en ymmärrä, miten komissio ja me toimimme tehokkaasti. Kiitos, seuraavaksi Riis. Merci, madame la présidente. Pardon. Je Kiitoksia. Anteeksi, luulin, että puhun myöhemmin. Hyvää uutta vuotta kaikille. Olen myös allekirjoittanut tämän vastalauseen koskien bisfenoli Aata. Olemme sitä mieltä, että komissio ei mene hormonihäiritsyiden suhteen riittävän pitkälle. En palaa nyt viime kuukausin tapahtumiin tai kriteerisaagaan tai bisfenoli Aan vaaroihin. Hoisling riittävän hyvin ne nosti jo esiin. Komissio sanoi, että se toimii varovaisuusperiaatteen mukaisesti vähentämällä kymmenkertaisesti raja-arvoja koskien eri paketteja ja rasioita. Ja on hyvä, että on rajoitettu bisfoni A määrää eri juomapulloissa ja tuttipulloissa, mutta on myös muita haavoittuvassa asemassa olevia imettävät, raskaat, ikäihmiset ja bisoni A ja muut aineet ovat haitaksi raskana oleville naisille. Tämä koskee myös NP-asiaa. Komission lähestymistapa on tietynlainen tapa sallia tietyn kemiallisen aineen käyttö, johon suhtaudutaan kuitenkin hyvin epäilevästi, entistä epäileväisemmin. EFSA on tehnyt 2015 tämän tutkimuksen ja todennut, että tämä ei ole uhaksi kuluttajien terveydelle, mutta tilanne on muuttunut, asiat ovat muuttuneet. Tämä on vanhentunut päätelmä, koska yksimielisesti kesäkuussa 2017 kemiallisten aineiden virasto teki päätöksen, joka totesi, että bisfenol A on erittäin haitallinen aine, koska kyseessä on hormoniäiritsiä ihmisille. Ja tämä tarvitsee ihan REACHin puitteissa. Ja tässä ei ole mitään ristiriitaa. Kyseessä ei ole ikään kuin glyfosaattikeskustelua vastaava keskustelu, vaan tässä tulisi todellakin ekan kemikaaliviraston asiantuntijoiden kantaa seurata. Tulisi kieltää tämä kaikista elintarvikepaketeista. Yhdysvalloissa muun muassa on tutkittu asia ja se vaikuttaa erittäin paljon koeeläimiin laboratorioloissa. Näitä tutkimuksia on ollut 2006 vuodesta lähtien. Ainoastaan Euroopassa ikään kuin laahataan jälkijunassa ja tämähän nyt on kerta kaikkiaan uskomatonta kuluttajat ovat kyllästyneitä tähän, että otetaan yksi askel eteenpäin ja kolme taaksepäin. Ja meidän on nyt täällä vahvistettava 2016 lokakuun äänestys täysistunnosta, jossa siis kiellettiin äänestettiin kieltämisen puolesta, joten on täysin uskomatonta, että tässä nyt otetaan askelia taaksepäin sen suhteen, mitä on jo äänestetty. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos. Viimeinen yhteisesittelijä Pietikäinen ei ole läsnä. Siirrymme Varjo esittelijöihin. Colin Langen, olkaa hyvä. Sorry. Zunächst of in... Oikein hyvää uutta vuotta minunkin puolestani teille kaikille. En ole tällaisenaan kuultujen puheenvuorojen kanssa samoilla linjoilla. Minun mielestäni komission ehdotus on askel oikeaan suuntaan, varsinkin kun komissio on antanut eh, EFSAlle tehtäväksi uusien tietojen tullessa ryhtyä toimintaan välittömästi. Komissio ei suinkaan ole sanonut, että tämä on tien loppu, ei vaan nyt odotetaan Yhdysvalloista tulossa olevaa tutkimusta, hyvin kattavaa tutkimusta, joka on EFSAllekin tulossa käyttöön. Eli minun mielestäni tällainen tiukka linja, tiukat raja-arvot tässä vaiheessa on hyvä ehdotus ja tämän jälkeen katsotaan sitten, että minne mennään. Siksipä EPP-ryhmä ei tule tätä vastalausetta tukemaan. Ai niin, puheenjohtaja, anteeksi. Tässä yhteydessä yksi kysymys muuten vielä komissiolle. Onko komissio tarkastanut, mitä vaikutuksia tällä asetuksella on Ranskan BPA-kielto? Kiitos. Charles seuraavaksi. Thank you very much. Paljon kiitoksia. SD-ryhmän puolesta puhun ja haluan tehdä päivän selväksi alusta lähtee. Mitä SD-ryhmä kannattaa EPAN ja BPAN ja muiden hormonitoiminnan häiritsevän kokonaiskieltoa ruoassa tuotteissa, jossa kontaktia syntyy toivottavasti ymmärtää tämän. Uskon, että bisphenol A on vaarallinen aine. Sitä täytyy pitää poissa ruoasta. Emmekä usko, että komission ehdotus menee tarpeeksi pitkälle. Halusimme kunnianhimoisen päätöstä. Mutta SD-ryhmä ei kannata vastalausetta, koska, koska tänään ei ole kahta ehdotusta – yhtä komissiolta ja toista, joka antaisi mahdollisuuden kokonaiskielolle. Jos sanomme kyllä tällä vastalaiselle, ei ole mitään ehdotusta. Ei ole mitään lainsäädäntöä. Emmekä voisi suojella lapsia komission ehdotuksella, vaikka sillä tarpeeksi kunnianhimoinen. Kuuden kuukauden kuluttua voimme suojella lapsia bisphenol A, li, A kontaktilta tietyissä ruuissa. Vaikka tämä on hyvin pieni askel, tämä on askel oikeaan suuntaan. Ja mä tuon tästä, koska tämä pieni askel on tärkeä. Meistä on kuitenkin tärkeää, että komissio on kunnianhimoisempi tulevaisuudessa. Kun hyväksytään parlamentin vaalien jälkeen uusi komissio, me haluamme heiltä komissiolta kunnianhimoisen suunnitelman siitä, miten päästään hormonitoiminnan häiritsijästä eroon ruoasta ja päivittäisistä tuotteista. Mutta tänään emme kannata vastulausta, koska meistä on tärkeää aloittaa lastensuojelu. Ja sen voimme tehdä kunnissa kuukaudessa. Jos me vastustamme tätä, en mä tiedä, milloin komissio tekisi uuden ehdotuksen. sinne saattaa vuosia. Hän tähän pieneen askeleeseen oikeaan suuntaan me olemme suostuvaisia. Mutta jos tämä ehdotus menee läpi, on tärkeää, että komissio raportoi meille säännöllisesti parlamentille asetuksen täytäntöönpanosta, että tiedämme, miten se toimii. Kuinka nopeasti jäsenvaltiot täytäntöönpanevat sitä, sekin on tärkeää. Mutta vastalausetta emme voi kannattaa, koska se heikentää lasten suojelua. Mutta taistelemme PPA-kokonaiskielon puolesta tulevaisuudessakin. Kiitos. Juliken komissiosta seuraavaksi, olkaa hyvä. Yes, thank you very much, madam. Kiitos paljon puheenjohtaja. Hyvää huomenta kaikille. Eräs asia, josta olen Hoislingin kanssa yhtä mieltä, on se, että keskustelimme erittäin tärkeästä aiheesta täällä tänään. Mistä tässä komission toimenpiteestä oikein on kyse? Sikäli kun se nyt on pöydällä tänään, niin komissiolla komission ehdotus parantaa tilannetta nykyisestä erittäin paljon – mikäli se hyväksytään. Haluaisin muistuttaa kolmesta ydinlähestymistä vasta tässä lainsäädännössä. Tässä pyritään luomaan paljon tiukemmat bisfenoli A-raja-arvot, jotka saavat siirtyä ruokapaketeista elintarvikkeisiin. Tätä vähennetään 0,06 0,005 10 kertaa, yli 10 kertaa pienemmäksi. Tämä perustuu EFSA-riskiarviointiin, jota täällä on siteerattu, mutta tässä on myös komissio ottanut muita tekijöitä huomioon riskin arvioinnissaan. Olemme laajentaneet soveltamisalaa ja tämä on erityisen tärkeää. Tämä koskee muitakin aineita kuin muovia eri elintarvikkeen kanssa kontaktissa olevien aineiden kanssa. Tämä koskee muun muassa eh, juomapaketteja, mm, elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvia lakkoja ja pinnoitteita. Kolmantena komissio on myös kiinnittänyt huomiota kansallisiin rajoituksiin. Ranskan rajoitus täällä mainittiinkin, ja täällä on ryhdytty ennaltaehkäiseviin toimiin siten, että bisfenoliota ei käytetä elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvissa lasten ruokapaketeissa. Komissio on tietoinen kaikesta siitä työstä, jota on tehty vuodesta 2015 eteenpäin, myös kemikaaliviraston toimista bisfenoli A suhteen. Ja kuten täällä mainittiin, ekan kemikaaliviraston tekemä arviointi eroaa tästä EFSAn arvioinnista, koska EFSA on myös tutkinut tätä hormonihäiritsejä vaikutuksia. Ja eikä myöskään ole tutkinut immuunijärjestelmään tapahtuvia vaikutusta. EFSA on myös tutkinut ihmisten altistumista bisfenoli Ahan ennen kuin on tehnyt suosituksensa EFSAn päivittäinen altistumisraja kiinnittää huomiota kyllä hormonihäiritsijä ominaisuuksiin, joita bisfenoli Aassa on. Tämä ei suinkaan ollut tuntematon asia silloin, kun EFSA teki päätelmänsä. Tässä päätöslauselman ehdotuksessa mainitaan se, että Bisfenoli bisfenoliaata saattaa löytyä kierrätyspaperista ja kartongista, joita käytetään tahattomana lisäaineena – elintarvikepaketeissa. Bisfenoli A kuitenkin hälvenee tässä valmistusprosessissa ja nämä pitoisuudet vähenevät entisestään, kun REACH-rajoitukset astuvat voimaan 2020. Eräs tärkeä asia, joka täällä niin ikään mainittiin, koskee niitä toimia, joita joissa jäsenvaltioissa ja teollisuudessa on jo aloitettu. Ranska täällä mainittiin, mutta Tanskassa, Ruotsissa ja Belgiassa on myös asetettu kansallisia rajoituksia. Näihin on kiinnitetty huomiota siinä vaiheessa, kun komissio nämä toimenpiteet suunnitteli. Me olemme tietoisia teollisuuden toimista, joita bisfenoli A saadaan korvattua, mutta me olemme myös tietoisia että ne jäsenvaltiot, jotka ovat rajoituksia asettaneet, niin vai ongelmia on sen suhteen, että löydetään tiettyille tuotteille sopivia korvaavia aineita. Tähän hetkeen mennessä on erittäin vähän vaikutusten arviointeja koskien näitä vaihtoehtoisia tuotteita, joten näiden terveysvaikutukset eivät ole tiedossa. Ja tämä Ranskan kielto kyllä kiinnittää tähän huomiota. Nimittäin tämä ei päde teollisiin aineisiin, jotka liittyvät teollisiin tuotteisiin koskien työkaluja, putkia, työvälineitä, eikä tässä myöskään kiellettä tahattomasti lisättyä bisfenoliaata, ja tämähän pätisi nimenomaan kierrätettyyn paperin ja kartonkin. Täällä esitettiin kysymys, onko komissio arvioinut komission päätöksen tai ehdotuksen vaikutusta Ranskan toimenpiteeseen. Ranskan toimenpide, kuten sanoin, ei ole kokonaisvaltainen kielto. Komissio tulee olemaan yhteydessä Ranskan viranomaisiin, jotta voidaan katsoa, onko tässä päällekkäisyyksiä ja haluaako Ranska kenties tarkastaa omat toimenpiteensä ja tämän jälkeen katsotaan, mitkä ovat näiden rajoitusten päällekkäisyydet. Tärkeää tässä vaiheessa on on jatkaa arviointia ja komissio ei tässä lepää laakereillaan. Me olemme pyytäneet, että EFSA tekee kattavan uudelleenarvioinnin koskien bisfenoli Ata. EFSA on tätä uudelleenarviointia aloittamassa ja EFSA odottaa tämän kattavan uudelleenarvioinnin valmistuvan aikaisintaan 2019 vuoden kuluessa EFSA jatkaa tiivistä työskentelyä asian suhteen ja komissio aikoo jatkossa tarvittaessa ryhtyä toimenpiteisiin, mikäli EFSA antaa uusia suosituksia. Joten tässä ei olla mitenkään paikoillaan asian suhteen. On tärkeää, että että asetuksen mukaisesti voidaan suojella kuluttajia ja kansalaisten terveyttä. Ja nämä toimenpiteet nykyisellään ovat saaneet tuen 27 jäsenvaltiolta 28, kun pysyvä komitea äänesti siitä joulukuussa. Toivomme, että hyväksymällä tämän asetusluonnoksen ja mikäli tämä hylätään, niin se on haitaksi kansalaisille. Kiitos oikein paljon. Tämä päättää vastalauseen käsittelyn. Äänestämme tästä myöhemmin. Tarkoitan nyt, koska siirrymme esityslistalla eteenpäin. Kyseessä on äänestys. Toivottavasti äänestyskortit ovat valmiina.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 tämä äänestys sujuisi ripeästi. Okay, so we are voting on uh, the objection on... Äänestämme vastalausetta, joka koskee bisfenoli Aata. Äänestämme sähköisesti. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? En näe äänienne täällä. Kaikki ovat äänestäneet. Äänestys päättyy. Ja vastalause hylätään. Ja viimeinen äänestys. Tämä koskee vastustamatta jättämistä aikaisessa vaiheessaan kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttaminen yhteisössä. Ja tämä on siis EUn päästökauppa järjestelmä koska direktiiviäänestys alkaa. Äänestys päättyy esitys hyväksytään. Äänestys päättyy. Seuraava Esityslistan kohta alkaa muutaman minuutin kuluttua komission jäsen Stilja Niiliksen kanssa. Tämä alkaa muutaman minuutin kuluttua. Pyydän teitä jäämään paikoilleen.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

We are on time, all of us, yes? We are on time. Uh, dear, dear colleagues, uh, invite... Hyvät kollegat, asettukaa paikoillenne. Haluaisin teidänkin puolesta toivottaa tervetulleeksi komission jäsen Stiljaniidisin. Tämä hänen vierailunsa liittyy uuteen pelastuspalvelumekanismi päivitykseen. Tämä on erittäin tärkeä niin, asia niin meidän valiokunnalle kuin Euroopan unionin kansalaisille. Kaikki tiedämme, mitä Euroopassa ja maailmassa tapahtuu, ja on tärkeää, että pystymme tätä mekanismia käyttämään hyväksi, jotta voimme auttaa ja ennalta ehkäistä tilanteita, joita johtuu luonnon katastrofeista. Pidemmittä puhetta antaisin puheenvuoron komissaarille. Minulla on jo useita jäseniä listalla, jota voimme käydä hyvän keskustelun komission jäsenen kanssa. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Parhaat kollegat, ensinnäkin äh, hyvää uutta vuotta. Kaikkea hyvää teille ja perheillenne. niin kuin puheenjohtaja jo totesikin, tänään meillä on tilaisuus keskustella ehdotuksistamme liittyen pelastustoimin. Olen tavannut teitä monia jo kahdenkeskisissä tapaamisissa ja muuten. Ja tämä on nyt ensimmäinen kerta, kun sain kutsun valiokuntaanne. Kiitos todella tästä kutsusta ja olen hyvin tyytyväinen siihen, että olette kiinnostuneita kuulemaan komission aloitetta Euroopan pelastuspalvelumekanismin vahvistamisesta. On todella hienoa, että mm, näin nopeasti reagoitte tähän tekemäämme ehdotukseen. Ja kollegat, kyllä tässä asia on hyvin ajankohtainen ja, ja a, a, meidän prioriteettimme on nyt mitä pikimmin vahvistaa pelastuspalvelumekanismia, jotta voidaan ennaltaehkäistä, valmistautua ja myös sitten vastata nopeasti, reagoida nopeasti katastrofin sattuessa. Kyseessä no, ovat kuitenkin myös Euroopan kansalaisten intressit, heidän elinkeinonsa ja tietenkin haluamme suojella ympäristöämme, koska valitettavasti seuraava katastrofi jo kolkuttelee ovella. Näin se vaan on. Ja te tiedätte paremmin kuin minä, koska te olette valiokunnan jäseninä todellisia asiantuntijoita, niin äh, tiedätte hyvin, että me emme voi sulkea silmiämme ilmastonmuutokselta. Ilmastonmuutos on tosiasia. Emmekä voi jättää huomiotta sen hyvin äh, tuhoavia järkyttäviä vaikutuksia. Ja tämä ei ole mikään vaihtoehtoinen totuus, ei todellakaan. Tästä pidän kyllä kiinni tulvia, myrskyjä, metsäpaloja ja muita luonnonkatastrofeja tapahtuu yhä useammin. Usein ne, ne koskevat monia maita, useampia maita samanaikaisesti. Ja me tiedämme, että luonnonkatastrofit eivät äh, mitään maan rajoja todellakaan tunne, valtiorajoja tunne. Ja ennen kaikkea ähm, Luonnonkatastrofit vaikuttavat tietenkin ihmisiin, heidän turvallisuuteensa, heidän elinkeinoihinsa, heidän omaisuuteensa. Ehm, ajatellaan vaikkapa metsätaloutta, maataloutta, kalastusta. Nämä hyvin tärkeät elinkeinot ja alat joutuvat uhreiksi, mutta tämän lisäksi luonnonkatastrofit vaikuttavat ympäristöön ja samalla tietenkin myös biodiversiteettiin ekosysteemit ovat hyvin haavoittuvia ja mm, kyseessä voivat olla hyvin kriittiset muutokset. Eläinlajit ja kasvilajit taistelevat olemassa olonsa puolesta, pyrkivät sopeutumaan uusiin olosuhteisiin ja usein luonnon katastrofit vaikuttavat myös kulttuuriperintömme, kost kosteus, poikkeukselliset lämpötilat tai vaikkapa merenpinnan nousu vaikuttavat myös kulttuuriperintökohteisiimme. Ja kaikista näistä syistä, hyvät kollegat, meidän on todella, todella pidettävä kiinni siitä, että ilmastonmuutos ei ole mikään vaihtoehtoinen totuus. Ei, vaan se on totuus, joka on meidän elämäämme ja vaikuttaa meihin jatkuvasti. Ja kaikki kaikki maailman johtajat, kaikkien maailman johtajien tulisi tunnustaa tämä uusi todellisuus. Se on kova todellisuus ja siksi Euroopan unionissa me eurooppalaiset edustajat olemme jo keskittyneet asiaan ja ajaneet Pariisin sopimusta ja todenneet, että Pariisin ilmastosopimus on ainut tapa vastata tähän uuteen todellisuuteen. Eikä kukaan meistä ole immuuni ilmastonmuutokselle pohjoisesta etelään, idästä länteen. Tämä vaikuttaa meihin kaikkiin yhtä lailla. Äh, tänä aamuna CNN, BBC World ja äh, maailman mediat äh, kertoivat Kalifornian ja Teksasin järkyttävistä tulvista. Tätä tapahtuu kaikkialla. Katsotaan vaikkapa Eurooppaa viime vuonna. Viime vuosi oli hyvin dramaattinen vuosi myös Euroopalle luonnonkatastrofien suhteen ennennäkemättömiä metsäpaloja Portugalissa, Kroatiassa, Espanjassa, Ranskassa, Italiassa, Kreikassa, Irlannissa, Montenegrossa, Albaniassa, Tunisiassa. Te tiedätte tämän. Kaksi vuotta sitten äh, meillä oli Grönlannissa metsäpaloja. Siis, siis se oli aivan, aivan, aivan täysin äh, ennen näkemätöntä poikkeuksellista. Samalla sitten äh, hurrikaani Ophelia yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Irlannissa aiheutti vakavia tulvia. Samoin äh, tappavat myrskyt Kreikassa, Saksassa, Puolassa, Tsekin tasavallassa, Albaniassa. Nämä katastrofit äh, ovat vieneet uhreina satoja ihmishenkejä ja samoin taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristövahinko ovat valtavia. Tilastojen mukaan äh, luonnonkatastrofien aiheuttamat vahingot Euroopassa vuonna 2016 olivat melkein 10 miljardia euroa. Joten kollegat, luonnonkatastrofeista on tullut yleisempiä, ne ovat äh, intensiivisempiä samanaikaisesti äh, ja tapahtuvat useissa jäsenvaltioissa. samoin niiden vaikutukset ovat ennalta arvaamattomampia ja ne luovat hätätilanteita, joihin kansallinen kapasiteetti, kansalliset resurssit eivät kertaakaan riitä vastaamaan edes suurissa jäsenvaltioissa. Viimeaikaiset luonnonkatastrofit ovat todistaneet, että ennaltaehkäisevät toimet ja valmistautuminenkaan eivät riitä. Kaikki olemme varmasti yhtä mieltä siitä, että tilanne ei voi jatkua ennallaan. Eurooppa haluaa suojella kansalaisiaan, kansalaisiamme. Meidän on nyt sopeuduttava tähän uuteen todellisuuteen, vastattava ja mm, ennaltaehkäistävä näitä tilanteita paremmin. Niin kuin Jean-Claude sanoi, haluamme, että Euroopan unioni tarjoaa muutakin kuin osanottonsa, kun luonnonkatastrofi on tapahtunut. Pelastuspalvelumekanismi nykymuodossaan on saanut paljon jo aikaan. Siitä vastaavana komissaarina olen hyvin ylpeä nykyjärjestelmästämme, sillä olen kentällä nähnyt sen todella sen ja sen rakenteiden todella hyödyttäneen paljonkin. Ja nykyjärjestelmähän on pohjautunut olemassa oleviin jäsenvaltioiden vapaaehtoisiin panoksiin. Ja olen todella, todella kiitollinen kaikille niille jäsenvaltioille, jotka ovat osoittaneet solidaarisuutta muille hätätilanteen syntyessä. Mutta nyt tämä vapaaehtoinen järjestelmä on kyllä Äh, tullut tiensä päähän, se on saavuttanut rajansa äh, ja tämä johtuu ilmastonmuutoksen uusista vaikutuksista. Ja toistan vielä, että meillä on samanaikaisesti useita kriisejä useissa jäsenvaltioissa usein päällä. Vuonna 2017 avun pyyntöihin ei saatu vastattua vain kymmenen avun pyyntöä 17 sai myönteisen vastauksen metsäpalojen riehuessa. Usein apua tuli paljon myöhemmin hätätilanteen jo oltua ohi. Näin tämän kentällä ja kyllä eurooppalaisena virkamiehenä tämä oli minulle todella tuskallinen kokemus. Portugalin metsäpaloissa viime lokakuussa jopa maat, jotka ovat aiemmin olleet ja ovat hyvin solidaarisia, eivät pystyneet auttamaan, koska niillä oli niin valtavia haasteita samanaikaisesti kotopuolessa. Ja tämä oli kyllä todella tuskallinen kokemus, tämä Portugalin kokemus. Ja se osoitti meille jälleen, että Euroopan on vahvistettavaa yhteistä mekanismiaan, pelastuspalvelumekanismiaan. Siksi marraskuussa komissio päätti päivittää olemassa olevaa pelastuspalvelumekanismia ja luoda niin kutsutun Rescueyn RESC EUn tämän uuden pelastuspalvelumekanismin. Ja kiitän todella kollegoitani myös, koska tämä ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Monet teistä jo tiedättekin tämän, tunnette ehdotuksen sisällön, mutta ehkä voisin kuitenkin korostaa vielä yhtä hyvin keskeistä Seikka Olen äh, jo jäsenvaltioissa äh, osallistunut moniin tapaamisiin ja haluaisin äh, joitain väärinkäsityksiä ehkä tässä nyt korjata. Rescue ei korvaa jäsenvaltioiden toimia. Pääasiallinen vastuu luonnonkatastrofin tapahtuessa on jäsenvaltioillamme. Joten rescue-mekanismi täydentää niiden ponnisteluja tarvittaessa kun kansallinen kapasiteetti ja kansalliset voimavarat eivät kerta kaikkiaan riitä. Toisin sanoen, Rescue tulee olemaan tällainen turvaverkko, kun poikkeustapauksissa, hätätapauksissa kansalliset voimavarat eivät kerta kaikkiaan riitä. Eli kyse on eurooppalaisesta käytännön solidaarisuudesta. Ehkäpä voisin lyhyesti ehdotuksemme teille esitellä. Rescuen. Se rakenteena perustuu kahteen pilariin. Nämä pilarit ovat tasapainossa ja toisistaan riippuvaisia ja siksi keskityn tähän vahvaan yhteyteen solidaarisuuden ja vastuullisuuden välillä. Molemmat ovat ihan yhtä tärkeitä, koska meidän on myönnettävä, että solidaarisuus ja vastuullisuus kulkevat käsi kädessä. Tästä olen täysin vakuuttunut ja tällä hyvin vaativalla alalla tämä on ollut kokemukseni. Ensimmäinen pilari Rescue tarjoaa unionille omia voimavaroja vastata luonnon katastrofeihin niin, että unioni johtaa ja valvoo pyramidirakenteen kolmella tasolla näitä toimia. In parallel, of course, we will also increase... Samanaikaisesti luonnollisesti eh, lisäämme jäsenvaltioiden taloudellisia kannustimia eh, tai taloudellisten kannustimien kautta pyrimme tukemaan niiden eh, solidaarisuutta niin, että ne voivat todella tarjota tukea tarvittaessa. Tämä on niin kutsuttu European Civil Protection Pool, eli tällainen pelastuspalvelu alusta, joka on yhteinen. Ja sitten vielä tämä toinen pilari, eli, eli ennaltaehkäisy ja valmistautuminen. Tähän olen hyvin, hyvin sitoutunut. Jos meillä ei ole ennaltaehkäisyä ja valmistautumista katastrofeihin, emme pääse puusta pitkään. Meillä on oltava huolellisesti valmistellut ja koordinoidut ennaltaehkäisy- ja valmistautumisponnistelut, jos haluamme kattavasti vastata luonnonkatastrofeihin niiden sattuessa. Esimerkki. Eilen ää, äh, saksalainen äh, Postman-instituutti, joka on erittäin ää, äh, tunnettu instituutti, julkaisi tutkimuksensa Ähm, Reinin joen äh, lisääntyneestä tulvavaarasta. Ja tämä tutkimus osoittaa, että valmistautumista ja ennaltaehkäisyä tarvitaan ja sopeutumista tarvitaan keskisessä Euroopassa. Eli todella ennaltaehkäisy ja varautuminen ovat aivan välttämättömiä. Nyt meillä ei ole itse asiassa lähes minkään, e- Euroopan toimielimillä ei ole minkään näköistä roolia valmistautumisessa tai ennaltaehkäisyssä. Haluamme varmistaa sen, että jäsenvaltioilla on vakaat riskiarviointi ja valmistautumissa järjestelmät. Haluamme tukea jäsenvaltioiden ponnisteluja tässä. Ja haluamme myös auttaa jäsenvaltioita saamaan aikaan tällaisen todellisen ennaltaehkäisyyn valmistautumisen kulttuurin äh, kaikkialla Euroopan unionissa niin, että tällainen, meillä on tällainen pelastuspalveluverkosto, joka jakaa myös tietoa äh, jäsenvaltioiden välillä ja minä uskon tähän toimintaan hyvin vankasti ja rakennerahastot ja investointirahastot voivat kanavoida jäsenvaltioille tarvittavia varoja juuri ennaltaehkäisyn ja valmistautumisen alalla, kun riskiarviot on tehty. Kokemuksemme on osoittanut, että me tarvitsemme eri rahastojen välistä koordinaatiota, jotta jäsenvaltiot saisivat lisää kannustimia juuri ennaltaehkäiseviin toimiin ja valmistautumistoimiin. Ja luonnollisesti jäsenvaltioita on äm, tuettava kaikkien eri välineiden kautta, ilmasto, ympäristö, terveys ja tutkimusvälineet joinain esimerkkeinä. Lopuksi Rescue-järjestelmään eh, liittyy myös eh, eh, both on response capacity but also on preparedness. Mittakaava etua niin ää, tehokkuuden kuin mahdollisimman kevyen byrokratiankin pohjalta. Ja Rescue osoittaa meille, että voimme vahvistaa unionin tukea kansalaisille, kun luonnonkatastrofit tai hätätilanteet uhkaavat heidän elämänsä, henkeään, heidän omaisuuttaan tai ympäristöä. Ja haluan todella kiittää teitä jo tässä vaiheessa tuestanne. Vastaanottoni oli hyvin lämmin joulukuussa, kun esittelimme täysistunnossa ehdotuksen. Ja nyt sitten lainsäädäntöprosessi käynnistyy. Eihän se mikään mm, salaisuus ole, että seuraava luonnonkatastrofi voi iskeä koska tahansa. Tämä se todellisuus edessämme nyt on. Ja siksi meidän on saatava äh, vahvistettu pelastuspalvelumekanismi toimintaan ja käyttöön mitä pikimmin. Kiitoksia puheenjohtaja ja nyt mielelläni kuulen ehdotuksianne, huomioitanne ehdotuksen liittyen ja vakaasti kyllä ja vankasti uskon, että me kaikki olemme yhtä lailla huolissamme asiasta ja haluamme huolehtia siitä. Nykyjärjestelmää on päivitettävä, jotta voidaan vastata tarpeisiin kentällä. Kiitos paljon. Kiitos paljon komission jäsen. Kun te puhuitte hätätilanteista ja siitä, että tämä järjestelmä on luotava näihin hätätilanteisiin, me muistamme tämän keskustelun. Me kiitämme tästä nopeasta työstä ja nyt on tärkeää, että valmistaudumme ensi kesään, jotta mikäli jotain tapahtuu, tai emme toivo tietenkään, että mitään tapahtuu, niin on tärkeää, että olemme valppaina ja valmistautuneina. Nyt Gardini on ensimmäinen puhuja. Hän on esittelijä tämän asiakokonaisuuden suhteen. Kiitos puheenjohtaja, kiitos komission jäsenelle tästä esityksestä, ehdotuksen esittelystä Puhun nopeasti, mutta erityisesti haluaisin kysyä kysymyksiä. Olemme jo aloittaneet keskustelut aiheesta. Ja parlamentti on selvästi komission linjoilla. te puhutte siitä, että täytyy käydä neuvotteluita jäsenvaltioiden kanssa. Puhutte esimerkiksi kenttäsairaalasta. Milloin te olette käyneet keskusteluja jäsenvaltioiden kanssa? Ja mitä mieltä te olette jäsenvaltioiden kannoista? Ja viittauksenne kenttäsairaalaan. Jos ajatellaan jotain suuria katastrofeja, täytyy myös ajatella turvallisuuskysymyksiä tässä yhteydessä. Ja ad hoc terrorismin vastaisen toiminnan komitean toimintaa. Pelastustoiminnan asiantuntijaryhmä sen tehtävänä olisi tarkastella mekanismin operationaalista puolta, jotta voidaan mahdollistaa nopea pääsy kentälle. Kuka ketkä ovat ryhmän jäseniä, missä vaiheessa työ on. Tiedän, että kriisin ehkäisy ja kriisivalmius, katastrofivalmius ovat teille erittäin tärkeitä. Se on teille pakkomielle ja niin on meillekin. Ja parlamentti ja komissio ovat viime vuosina tehneet työtä aiheen parissa. Olisiko teillä jotain mm, lisää sanottavaa siitä, sen lisäksi mitä olette jo ehdottaneet? Komissiohan voisi pyytää jäsenvaltiota esimerkiksi pitkän tai lyhyen aikavälin valmiussuunnitelmia. Ajatteletteko te syventää työtänne? Mietittekö te sitä, miten jäsenvaltiot voivat kattaa ne valtavat kustannukset, joita saattaa syntyä? ajatellen erityisesti niitä seitsemää jäsenvaltioita, jotka ovat erityisen alttiita luonnon katastrofeille. Oletteko miettineet välineitä, joilla jäsenvaltiot voisivat kattaa kustannukset? Oletteko ajatelleet keinoja rahoittaa investointeja? Tavallisesti nämä ovat menoja, joita kohtaavat tiukat budjettirajat. Mitä komissio tähän sanoisi? Kiitos seuraavaksi Dali. Thank you, chair. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos komission jäsen siitä, että saavuitte tänne keskustelman tästä. Me olemme puhuneet jo tästä aloitteesta ja minä puolan kaikkia sellaisia aloitteita, jotka auttavat meitä valmistautumaan näihin äärimmäisiin ilmastollisiin tapahtumiin, jotka alati yleistyvät ilmastonmuutoksen myötä. Ja tässä on todellakin oltava koordinoitu EU-lähestymistapa, jotta voidaan kohdata ja ennaltaehkäistä nämä luonnon katastrofit. Minulla on muutama asia, jotka minä haluaisin hieman selvemmäksi ajatuksissani. Tämä pelastuspalvelumekanismi on sellainen, että sen olisi tarjottava jäsenvaltioille alueille – saarille. Myös näitä pelastuspalveluita, mikäli nämä ovat syrjäytyneitä alueita, varsinkin erittäin syrjäytyneille alueille, on katsottava. Haluaisin tietää, miten te voitte taata sen, että nämä syrjäytyneet ja äärimmäisen syrjäytyneet alueet saavat myös tarvittavan avun riittävissä aikapuitteissa eikä liian myöhään. Ja toinen asia, jonka kollega mainitsi, ja tämä viittaa nyt näihin kenttäsairaaloihin, tähän liittyen on tehty ehdotus, ja ehdotus on sellainen, että olisi kenttäsairaala, joka voidaan ottaa käyttöön Euroopan unionissa tai Euroopan unionin ulkopuolella osana lääkintäjoukkoja EUssa niin miten tämä toimii? Onko komissio tehnyt suosituksia, päätelmiä siitä, miten nämä otetaan käyttöön? Miten on valmisteltu tämä kentäsalan käyttöön eu ja EUn ulkopuolella? Kiitos. Thank you, madam. Kiitos, Sarvax äh, Seagirling, joka ei halua puhua. Torres sitten seuraavaksi. Gracias. Eh, me, mm, me gusta que hablemos... Kiitoksia. Haluaisin, että puhuisimme ilmastonmuutoksen vaikutuksista, koska nehän ovat hyvin, hyvin valitettavia paitsi Euroopan kansalaisille myös maailmanlaajuisesti ihmisille. Tiedämme, että ilmastonmuutoksen äh, vaikutukset ovat olleet hyvin vakavia, muun muassa metsäpalot, niin kuin komission jäsen mainitsi, Espanjassa, Portugalissa, erityisesti myös kuivuus. Ja kaikki tämä vaikuttaa hyvin vakavalla tavalla, paitsi niihin, jotka alueella suoranaisesti kärsivät myös äh, tuotantoaloihin ja nyt meidän täytyisi tuotantomalliamme muuttaa niin, että planeettamme toimisi kestävämmällä pohjalla. Tämä on ainut mahdollinen tapa torjua ilmastonmuutosta. Haluaisin korostaa seikan, jota ei ole, mm, kyllä seikka, jota ei ole mainittu Mm, on myös muistettava, että ilmastopakolaisia on olemassa ihmisiä, jotka joutuvat äh, väkisin lähtemään kodeistaan, koska heillä ei enää ole siellä luonnonvaroja, ei ole äh, mitään elinkeinoja omilla alueillaan ja jotka todella epätoivossaan joutuvat lähtemään kodeistaan. Nyt äh, jo Välimerellä ihmisiä kuolee humanitaarisessa kriisissä, valtavassa kriisissä, joka on todellisuutta. Ja 200 ihmistä on menettänyt henkensä jo tämän vuoden puolella välimerta ylittäessään sitten Syyrian ase- aseellinen konflikti, jonka pohjalla on myös ongelma, joka syntyi ja kasvoi veden puutteen vuoksi. Eli voidaan sanoa, että Syyrian kriisikin johtuu näistä ilmaston aiheuttamista muutoksista ja tuotantomallimme, tuhoavan tuotantomallimme mallimme vuoksi. Viime vuoden joulukuussa, juuri päättyneen vuoden joulukuussa julkaistiin Science-lehden tutkimus, jossa todettiin, että Euroopan turvapaikkahakemukset voivat lisääntyä 28 prosenttia, jos ilmasto lämpenee entisestään. Eli meidän täytyy mitä pikimmin vähentää kasvihuone kaasupäästöjämme, koska muuten tilanne muuttuu yhä kestämättömämmäksi. Ja 188 prosentilla saattavat lisääntyä turvapaikkahakemukset Euroopan unionissa, jos ilmaston lämpeneminen on nopeaa. Ottaako komissio nämä skenaariot huomioon? Puhuuko komissio ilmastopakolaisista ja mitä vastauksia komissiolla on, mihin toimiin komissio aikoo ryhtyä ilmastopakolaisuuden ennaltaehkäisemiseksi? Liisa. Kiitos puheenjohtaja ja kiitoksia äh, komission jäsen puheenvuorostanne ja ehdotuksestanne. Mielestäni esittelitte sen oikein hyvin ja olet täällä oikeassa paikassa tässä valiokunnassa, koska paitsi että ilmastonmuutos aiheuttaa ongelmia, on myös äh, muitakin nämä ongelman aiheuttajia, mutta totta kai ilmastonmuutos on yksi näistä. Tuen äh, komission ehdotusta painokkaasti ja kahdella kahdelta osin haluaisin ehkä vielä lisäselvitystä asiaa. Ensinnäkin, miksi on niin vaikeaa kansallistaa kapasiteettia, kansallisia voimavaroja antaa muiden käyttöön? Te sanoitte, että joissain katastrofeissa Venäjä ja muut EU, ei-EU-maat tulivat apuun nopeammin kuin muut EU-maat. No ei voi olla totta. Eihän se nyt voi olla niin, että se kapasiteetti, jota meillä on käytettävissämme, ei tule käyttöön. Ja jos tämä ei riitä, niin sitten kyllä tarvitaan eurooppalaista kapasiteettia. En ymmärrä, miten voi olla niin vaikeaa motivoida Euroopan unionissa jäsenvaltioita auttamaan toisiaan, jos kerran EUn ulkopuolisetkin maat tähän kykenevät ja siinä onnistuvat. Toinen kysymykseni, kun puhutaan ennaltaehkäisemisestä, esimerkiksi todella Metsäpalojen kohdalla hyvin usein on nähty, että mm, hallinto on puutteellista ja että metsäpaloja on sytytetty tahallaan. Kyse ei ole niinkään siitä, että palot saadaan sammumaan, vaan siitä, että ei niitä syttyisi ollenkaan. Kiitos, Capazon. Kiitos, puheenjohtaja. Komission jäsen aivan aluksi sanoisin samaa kuin jo täysistunnossakin, että minun mielestäni tämä on aivan erinomainen äh, äm, aloite. Äh, ilmastonmuutos on tosiasia ja siihen on vastattava. Jäsenvaltioiden järjestelmä on äh, vanhentunut ja nyt todella niin kuin sanoitte, ilmasto on muuttunut niin paljon, että myös luonnon katastrofit ovat aivan toisen kokoisia ja laajuisia kuin aiemmin. Ja meidän täytyy todella huomattavasti tehokkaammin toimia myös Euroopan unionin tasolla. Ennen kaikkea näkisin tarpeen tarkastella sitä, miten eri minkälaisia katastrofit ovat äh, eri puolilla Eurooppaa, esimerkiksi tulvat Keski-Euroopassa. Meidän tulisi tehdä tällainen riskiarviokartta, jotta voimme todella valmistautua eh, ja mm, olla valmiita sitten, kun äh, näitä, nämä riskit toteutuvat. Eli kaikilla eri alueilla on omat haasteensa. Te puhutte täydentävyydestä. Kyllä, sitä minäkin puolustan. Ja sitten nämä ennalta valmistautuminen tietenkin. Komission ehdotuksessa puhutaan solidaarisuusrahaston käyttämisestä ja mm, ajatellaan vaikkapa Espanjan tapahtumia ja myös muiden alueiden tapahtumia, niin laskelmat, joita on sitten tehty, jotta solidarisuusrahasto voidaan ottaa käyttöön, ovat ongelmallisia. Kun ajatellaan vaikkapa alueita, joissa on paljon kansalaisia, niin meidän pitäisi nähdä, miten myös syrjäisemmät alueet, pienemmät alueet, joilla on vähemmän kansalaisia ja Ähm, joiden ehkä PKT sinänsä on korkeampi, että miten ne voisivat myös hyötyä solidarisuusrahastosta, muuten tämä on syrjivää. Vaikkapa Donianan luonnonpuistossa Espanjassa emme ole saaneet lisää rahoitusta solidarisuusrahastosta. Kyse on suojelusta luonnon alueesta, Donianan alueesta siis. Ja todella Lopuksi vielä mm, kysymys teille komission jäsen kun puhutaan äh, Euroopan unionin poliitikoista, meillä on eri politiikan aloja ja myös eri rahastoja, jotka ovat käytettävissä luonnollisesti. Ilmastonmuutos vaikuttaa talouteen, terveyteen, ympäristöön. Onko jotain koordinointitahoa, joka koordinoi Euroopan unionissa kaikkia eri toimia ja politiikan aloja, joihin ilmastonmuutos esimerkiksi äh, liittyy? Ja tosiaan nuo kenttäsairaalat, joihin viitattiin, eh, minun mielestäni ne voisivat tarjota mahdollisuuden eh, vastata eh, kriisiin hyvin nopeasti, niin kuin esimerkiksi Ebola-kriisiin tässä vastikään ja muihin kriiseihin myös Euroopan unionin ulkopuolella. Kiitoksia. Peterle. Peterle. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Hyvä komission jäsen. Viime vuosi oli vaikea. Meillä on ollut tulvia, metsäpaloja. Tuuliongelmia ei ole vielä kuitenkaan ollut. Mutta Sloveniassa olen nähnyt, että eurorahaa on käytetty esimerkiksi lentokoneiden suojaksi hangarin rakentamiseksi, ja, et, mutta tuulet olivat niin voimakkaat, että rakennus romahti. Uskon, että rakennussektorin täytyy ottaa käyttöön paljon tiukempia normeja. Meidän täytyy suojella kattoja, rakennusten kattoja, mutta kaiken kaikkiaan rakennuskantaamme. Eli meillä on kysymys. Mm, kuinka kunnianhimoinen komissio on? Minkälaisia uutuuksia voimme komissiolta odottaa metsäpalojen suojelun suhteen? Ja halusin myös kiittää teitä työstänne. Me tarvitsemme lisää Eurooppaa. And, uh, mist- Kiitos oikein paljon. keksiä. ενισχυθεί η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών. Kiitoksia puheenjohtaja. Kun ajatellaan solidaarisuutta katastrofitapauksissa, niin sehän on luonnollisesti erinomainen aloite. Ja tässähän on aina tällainen kuilu olemassa, kun ajatellaan vaikkapa byrokratiaa, niin toivomme, että tämä asia saataisiin hoidettua mahdollisimman hyvin ehdotukseen liittyy kaksi ulottuvuutta. Ensinnäkin äh, tämä mahdollisuuksien vahvistaminen toimia välittömästi katastrofin äh, hoitamiseksi ja toiseksi tämän jälkeen tietenkin sitten äh, strategiat katastrofien ennaltaehkäisemiseksi kaikissa jäsenvaltioissa. Ja tämä viimeinen ulottuvuus, jonka mainitsin, on hyvin tärkeää. Te sanoitte itsekin, että luonnon katastrofeja tulee valitettavasti tulemaan eteemme ja on tärkeää painostaa jäsenvaltioita, jotta ne tekisivät kaikkensa katastrofien äh, ennaltaehkäisemiseksi, katastrofien, jotka johtuvat ihmisten toiminnasta. Ajatellaan vaikkapa näitä tulvia Attikassa. Äh, meillä oli erittäin surullinen äh, tapa, tapahtuma ja olen varma siitä, että olette tätä kyllä jo pohtineetkin. Mm, mm, edustaja Dalli viittasi tähän myöskin. Komission jäsen on hyvin, hyvin tärkeää, että kun meillä on tällaisia eurooppalaisia solidarisuusmekanismeja, niin täytyy myös muistaa saaret. Saaret. On suuria ja pieniä saaria, ja jos tätä ei oteta huomioon, niin sitten apu ei koskaan saavu saarten asukkaille puolitoista prosenttia PKT solidaarisuusrahasto. Tämä on saarille ongelma. Samofraki. Oi, uskomattoman kaunis saari. Käykää ihmeessä kaikki siellä vierailulla. Siellä oli valtavia tulvia, ennennäkemättömiä tulvia, mutta saari on alueella, joka johtaa äh, siihen, että kun se kuuluu tähän alueeseen, niin, äh, niin äh, solidarisuusrahaston varat eivät ole käytettävissä rajoitusten vuoksi. Sama koskee vaikkapa Tessalia. Ja sitten vielä komission jäsen rakennerahastot T. Ne ovat hyvin, hyvin tärkeitä myös alueillemme, mutta saaret ovat usein hyvin pieniä ja niillä on hyvin rajalliset voimavarat ja siksi ongelmia myöskään toteuttaa mitään tällaisia toimia. Ja näin ollen eh, suunnitelmissa erityisesti korostetaan rakennerahastojen roolia. Mutta miten ihmeessä tämä hoidetaan eh, niin, että pienet yhteisöt esimerkiksi saarilla eivät eh, joudu heikompaan asemaan. Sitten vielä paikallishallinto kun ajatellaan kaukaisia alueita. Kyllä, minä tässä ihan kohta lopettelenkin puheenvuoroa, niin toivon, että kaikki nämä asiat otetaan huomioon ja että voimme teitä sitten onnitella ponnisteluista. Kiitos paljon. Thank you very much. So... Kiitos oikein paljon komission jäsen. Teidän puheenvuoro on saanut aikaan laajan keskustelun. Saatte nyt vastauspuheenvuoron. Kiitoksia myönteisestä puheenvuoroista ja kysymyksistä. Vastaan äidinkielelläni. Vastatakseni täsmällisemmin, koska kysymykset olivat osittain täsmällisiä, haluaisin aloittaa aloittaa Rava Gardinin kommenteista. Epäilemättä ehdotuksemme viittaa epidemioiden hoitamiseen tärkeänä alueena ja liikkuvat sairaalat, kenttäsairaalat ovat meille tärkeitä, jotta voisimme reagoida välittömästi tällaisiin tarpeisiin. Meillä on jo tästä kokemusta. Ehkä ette ole huomanneet sitä. Meillä on jo nykyjärjestelmässä EUn lääkärijoukot, EU Medical Corps. Meillä on omaa kokemusta Ebola-koordinaattorina tästä aiheesta. Ja meillä on ollut äh, epidemioita Angolassa, myös kuumeepidemia. Ja tämä on ollut paras tapa reagoida myös Ebola-epidemia. Me voimme siis tehostaa toimintaamme. ottamalla käyttöön tällaisia kenttäsairaaloita, liikuteltavia sairaaloita. Voidaanko me käyttää niitä, kun joku jäsenvaltio kohtaa epidemiaongelmaan tai tapahtuu terroristihyökkäys. Meillä on huomattavaa asiantuntemusta tällä alueella. Ja uskon, että koordinoimalla pystymme reagoimaan paremmin. Minun täytyy täsmentää sitä, mitä jo alussa painoitin. Pelastustoiminta ei vie jäsenvaltioilta vastuuta. Me pyrimme täydentämään vastuuta. Me olemme, meillä on tällainen kuvia, tällainen pyramidi. En tiedä, huomasitteko tätä. Tämä pyramidi esittää pelastustoiminnan rakennetta. Meillä on ensimmäisellä tasolla kivijalassa jäsenvaltioiden toimet. Toisessa vaiheessa vahvistamme nykyjärjestelmää tätä eurooppalaista puulia. Ja kolmannessa va- vaiheessa pyramidin huipulla on yhteistoimintamme. Tämä on turvaverkko. Ne mekanismit, joita olemme luoneet joita pyrimme parantamaan, eivät ole mitään taikasauvoja, joilla korvaamme jäsenvaltioiden toimet, vaan täydennämme niitä. Olen täysin samaa mieltä sen kanssa, että, että valmistautuminen, ehkäiseminen ovat ainoa toivomme ilmastonmuutoksen vastaisessa toiminnassamme. Ja meidän ehdotuksemme ei ole erillään muista aloitteista. Olen yhteydessä komission Hoganin ja Kretschun kanssa, jotka ovat vastuussa rakennerahastoissa. Ja valmistelu, ehkä toiminta ja niiden rahoitus erityisesti, ne ovat rakennerahaston asioita. Eli tarvitaan useamman komission jäsenen toimien koordinointia. Minulla on oma koordinaatiotehtäväni niin, että voimme kansallisten suunnitelmien avulla vahvistaa luonnonkatastrofeihin valmistautumista niiden ehkäisemiseen. Otan esimerkin. Kreikassa me keskustelimme esimerkiksi metsäpalo, maastopalo, vyöhykkeistä – ja mä halu, ovatko suunnitelmat valmiita ennen kesää? Tässä rakennerahastot yhteistyössä paikallisviranomaisten kanssa. Ja nyt tässä on yhteisessä grammatikkaa keksiä kysymyksiä, johon nyt tässä vastaan. Nämä metsämaastopalloa vyöhykkeet, joiden hallinnointi on erittäin tärkeitä palojen ehkäisemiseksi. Nämä suunnitelmat ottaa huomioon rahoituksessa. Herra Dalli ihan oikein painotti, että on, meillä on saaria. Että ehdotuksella saattaisi olla vaikutuksensa ennakkovalmisteluihin ja torjuntaan saarialueilla. Meillä on myös muita rahastoja, joilla vastata saarten erityistarpeisiin. Tunnen tilanteen omassa maassani. Tuki, tuki on riittämätöntä, mutta Rescue-ohjelma voi täydentää luonnonkatastrofeen torjuntaresursseja silloin, kun EUn toimet eivät tällä hetkellä katakaan tarpeita. Teillä oli myös kysymys näistä liikkuvista sairaaloista. Meillä on kokemusta tästä lääkärijokojen kautta. Meillä on kokemusta pelastustoimista lääkärijokojen pohjalta. Tämän hetken ongelma, että monet maat eivät ota osaa näihin pelastustoimiin, koska tähän lääkärijokojen Vakkarijoukkojen osallistuminen on vapaaehtoista. Jos siis Islanti, Turkki, Montenegro, Norja, Serbia ottaisivat osaa, saisimme lisäkapasiteettia tähän mekanismiin vastataksemme luonnonkatastrofeihin ja mahdollisiin terroristihyökkäyksiin. Ensimmäisessä vaiheessa, alkuvaiheessa, mikä on tärkein vaihe. Ja tässä voisimme sitten ottaa näitä liikkuvia sairaaloita käyttöön. Olen täysin samaa mieltä Ravatajan kanssa. No, näemme, että meillä on yhä enemmän ilmastopakolaisia. Olen nähnyt tämän Afrikassa, Aasiassa. Väestö siirtyy ilmastonmuutoksen seurauksena. Näin tämä myös Etiopiassa siellä käydessäni. Ja, ja ei ole tehnyt arvionsa suhteessa Trumpin ilmastonmuutospäätöksiin. Emme me halua mitään valeuutisia, roskauutisia. EU on pioneeri Pariisin sopimuksen täytäntöönpanossa. Ja meidän täytyy kaikkien yhdessä maailman tasolla vahvistaa toisiamme, toimiamme ilmastonmuutoksen vastaisessa toimissa. Yksin emme voi toimia. Paljon edistystä jossa on tapahtunut. Meitä pidetään pioneereina. Mistä syystä voimme asettaa vaatimuksia muille, jotta ne täytäntöön panisivat Pariisin sopimukseen. Koska että on paljon johtajia, valtion päämiehiä, jotka ovat vakuuttuneet siitä, että Pariisin sopimusta täytyy vahvistaa. Hyvät kollegat, olemme myös yhdessä keskustelleet tästä tärkeästä kysymyksestä, jonka mainitsitte – se, että kansallisia resursseja ei anneta käyttää ratkaisevissa vaiheissa avun antamiseksi. Voin mainita Portugalin esimerkin. minulla tämä äskeinen Portugalin kriisi oli erityisen surullinen tapahtuma, kun EU:ssa otettiin eurooppalainen mekanismi käyttöön. Valitettavasti kaikissa maissa, jotka olisivat voineet lähettäneet, lähettää esimerkiksi äh, lentokoneita apuun, oli myöskin hälytys päällä. Esimerkiksi Ranskan palvelutorjunta keskus nimissä, nimisissä on yksi parhaita, mutta äh, Ranskassa tilanne oli sellainen, että, että siellä oli myöskin kriisitilanne, eikä voitu lähettää resursseja Ranskan ulkopuolelle. Nämä resurssit olivat välttämättömiä Ranskassa. Poli- ekonomi, mutta täytyy sanoa, että kukaan poliitikko on voinut ohittaa näitä raportteja. Eikä kukaan voinut lähettää resursseja maansa ulkopuolella, olipa kysymys Kreikasta, Kroatiasta, Italiasta tai Espanjasta. Ja näimme, että Portugali jäi yksin. Portugali jäi yksin, koska ei ollut mitään muita mekanismeja kuin kansallisia mekanismeja. Ainoastaan kansalliset resurssit tässä vaiheessa olisivat voineet tulla käyttöön. Niitä olisi voitu lainata muissa jäsenmaissa. Tässä on rescuen tehtävä. Se kykenee reagoimaan silloinkin, kun kansallinen kapasiteetti ei riitä. Fortunately, simultaneously face the same problem because of Kaikki jäsenvaltiot kohtavat samat ongelmat ilmastonmuutoksen vuoksi. Niin, kuten totesitte, kansallisia resursseja ei voitu käyttää yksittäisten jäsenvaltioiden ulkopuolella, koska kukaan ei voi nyt jättää olemaan vastaamatta omiin ongelmiin. Ja siksi me haluamme tämän turvaverkon ja näitä lisäresursseja, joita voitaisiin käyttää. Ja kysymys oli uudesta byrokratiasta. Ja me tarvitsemme kentällä henkilökuntaa, jäsenvaltiolla on riittävästi henkilökuntaa, mutta kun näitä paloja tulee, tarvitsemme helikoptereita ja myöskin palon torjuntaa lentokoneiden avulla. Meillä täytyy olla eurooppalaisia resursseja, välineitä, joilla puuttua ongelmiin. Jos ajatellaan metsäpalon torjuntaa, niin olet oikeassa. On ongelmia. On tapahtunut, rik- myös rikolliset ovat sytyttäneet metsäpaloja. Nämä johtuvat aluehallinnon eroista. Ne pyrkivät hyötymään näistä paloista. Ja rakenne rahastojen avulla ja savaltajat voivat harjoittaa politiikkaa, jolla voidaan välttää rikolliset metsäpalot lomalla palokäytäviä. Punnet solidaarisuudesta. Solidaarisuusrahasto on eri asia kuin reskiohjelma. Solidaarisuusrahasto kuuluu Rova Kretson alaisuuteen. Minun viestini on selkeä. Jos vertailemme solidarisuusrahaston käyttöä ja, ja me esimerkiksi viiden viimeisen vuoden tulvia, ja jos ajattelemme, mitä olisi tapahtunut, jos näitä varoja olisi käytetty ennaltaehkäisyyn ja torjuntaan, niin tutkimusten mukaan me olisimme tarvinneet vähemmän varoja myöhemmin sitten tuhojen korvaamiseen ja uhrien auttamiseen. Solidarisen rahaston käytön lisäksi pitäisi tietysti mieluummin tukea ennaltaehkäisyä. En tietystikään sano, että ei solidaarisuusrahastoa pidä käyttää tuhojen korvaamiseen. Ja kretso aina reagoi e, tapauksessa hän on ollut Galliseessa ja Portugalin alueella arvioidakseen tilannetta ja mobilisoidakseen solidaisuusraston varoja kentän tarpeiden mukaan. Haluaisin painottaa sitä, kuitenkin mitä sanoin, ennaltaehkäisy on parempi kuin taudin hoitaminen. Parempi käyttää varoja valmisteleviin toimiin, kun odottaa, että solidaarisuusrahasto korvaa tuhot. Koska tuh- mukaan tämä parempaa EU-varojen käyttöä. Sitten ilmastonmuutos ja sen seurantakeskus. Υπάρχουν Komissaari Kanjete ja hänen yksikkönsä seuraavat näitä kaikkia ilmiöitä, ja siksi sanoinkin, että olemme pioneereja Pariisin sopimuksen suhteen, mitä tulee ilmastonmuutoksen. Komissio on aina avoin eri aloitteille, jonka tavoitteena on vahvistaa eri yksiköitä, jotka pyrkivät nimenomaan kohtaamaan näitä ilmastonmuutoksen haittoja. Hyvät kollegat, olette oikeassa. Meidän on vahvistettava maankäyttöä, varsinkin ilmastoon sijoittaa rakennerahastojen kautta ja tämä on osa sopimusta Gretson ja Hoganin kanssa, jotka ovat komissaarikollegojamme. Ne ovat ikään kuin tällaisia ylä, ylempiä tahoja, jotka koordinoivat sitten – näitä eurooppalaisia ponnisteluita, kun pyritään ennaltaehkäisemään luonnonkatastrofeja. Rescuen kanssa me pystymme osoittamaan, että Euroopan unionin toimielimina, Euroopan unionina, niin me emme ole ainoastaan byrokraattinen kokonaisuus, jotka pyörittelevät papereita ja jotka ovat kaukana kansalaisten tarpeista. Rescuen avulla me pystymme antamaan itsellemme paremman julkisivun. Me osoitamme, että me pystymme ojentavan auttavan kätemme aina siinä vaiheessa, kuin luonnon katastrofi tapahtui Euroopassa. Me pystymme osoittamaan, että me olemme solidaarisia ja läsnä silloin, kun kansalaiset sitä tarvitsevat. Ja me emme suinkaan ole etääntyneitä kansalaisten ongelmista. Rescue on erinomainen esimerkki tästä eurooppalaisesta solidaarisuudesta. Minä haluaisin nostaa esiin oman kotimaani. Esimerkin me kohtasimme katastrofaalisia metsäpaloja. Me käytimme tätä mekanismia. Ranskalainen ja italialainen sammutuskone lähetettiin avuksemme. Ja siinä vaiheessa julkinen mielipide muuttui eurooppalaisten toimielinten suhteen. kadun miehet olivat sitä mieltä, että hädän hetkellä EU seisoakin rinnalla siinä vaiheessa, kun nämä metsäpalot ravistelivat. Rescue on erityisen tärkeä. Se pystyy olemaan apuna silloin, kun luonnon katastrofit ottavat vallan. Se on tärkeä mekanismi, joka auttaa meitä välittämään selkeän viestin. EUn toimielimillä on kasvot ja EU-toimielimet ovat kansalaisten lähellä. Mitä tulee eri rakennusten valmiuksiin kohdata erilaisia tilanteita. Me kaikki muistamme, mitä Lontossa tapahtui. Kollegani Esvietta Bienkowska ja hänen henkilöstönsä perehtyvät tähän aiheeseen ja he valmistelevat ehdotusta liittyen rakennusten kestävyyteen, kestävyyskykyyn, mutta Rescue antaa välittömän avun. Rescue ei voi ottaa muiden palveluiden sijaa, varsinkaan mitä tulee rakennusten kestävyysmääräyksiin. jäsen Grammatikaakis teki kommentin koskien solidarisuusrahastoa. Nämä ovat tärkeitä kommentteja. Gretsu on aina valmiina keskustelemaan kansallisten hallintojen kanssa, paikallisten viranomaisten kanssa, alueellisten viranomaisten kanssa. Miten lisätä solidarisuusrahaston varoja. Keskustelu on käynnissä. Tähän on kiinnitettävä huomiota seuraavan kerran, kun neuvotellaan monivuotisesta rahoituskehyksestä. Olen yhtä mieltä ennaltaehkäisystä. Monissa maissa, muun muassa Saksassa, alueet, alueelliset viranomaiset ovat vastuussa näistä yksiköistä, näistä toiminnoista. Siksi teemmekin tiivistä yhteistyötä eri alueiden kanssa koskien näitä pelastuspalveluita. Minä olen vieraillut Hannoverissa, Bremenissä, Hampurissa nimenomaan keskustellakseni alueellisten toimijoiden kanssa. Minulla on nyt luotu hyvät yhteydet Luxemburgin asiasta vastaavan ministerin Bayerin tahon ja nyt Bulgarian puheenjohtajuuskaudella minä vierailen Suomessa, Tanskassa, jotta voin keskustella eri toimijoiden kanssa, jotta me voimme vielä parantaa tilannetta paikallisten toimien ja alueellisten viranomaisten viranomaisten näkökulmasta. Kiitän teitä sydämeni pohjasta. Minä olen sitä mieltä, että tämä keskustelu oli äärimmäisen rakentava. Kirjasin kaikki huolenne ylös. Ja uskon myös, että onnistuin jossain määrin vastaamaan kysymyksiin ja vakuuttamaan teitä siitä, että Rescue on nyt enemmän kuin koskaan tarpeen, jotta voidaan välttää vastaisuudessa suuret luonnon katastrofit ja niiden vaikutukset Euroopassa. Ja tämä mekanismi osoittaa, että Euroopalla on inhimilliset kasvot. Kiitos oikein paljon komissaari päättäväisyydestänne, kun puhuitte tästä ehdotuksesta. Teemme voittavamme, että voimme auttaa teitä parantamaan tilannetta ja parantamaan valmiuksia, mitä tulee luonnonkatastrofeihin ja siihen, että taistelemme ilman, ilmastonmuutosta vastaan. Kiitoksia. Minä haluan myös kertoa teille, että olen valmis tapaamaan ketä tahansa teistä ja kollegani ovat niin ikään valmiita, jotta voimme käsitellä kaikkia uusia ehdotuksia, jotta me voimme parantaa tätä ehdotusta. Minä vakaasti uskon, että kun luemme viisat päämme yhteen, niin saamme aikaan paremman lopputuloksen kuin mikäli työskentelen yksin. Hyvät kollegat, kuten sanoin, niin nyt käsittelemme Käymme tämän keskustelun komission kanssa komission kertomuksesta lastenlääkkeiden tilanne EU-ssa 10 vuotta EU-lastenlääkeasetuksen voiman tulosta. Komission edustaja saa nyt puheenvuoron. Uh, good morning. Uh, Oikein hyvää aamupäivää puheenjohtaja parlamentin jäsenet. Haluaisin esittää teille tämän lyhyen esityksen. Ehkä ensin voisin kertoa, että kun lääkealalla yleisesti tarkastellaan EU-lakia, keskitytään lääkeinnovaatioihin. Niiden pitäisi olla turvallisia, tehokkaita ja korkealaatuisia ja hyödyllisiä. Kuitenkin lääkeyhtiöt keskittyvät pikemminkin äh, aikuisten markkinoille, eivätkä ota niinkään huomeita, huomioon äh, lasten tarpeita. Ja 2007 ää, ää, tehtiin äh, aloite tästä lasten lääkeasetuksesta. Viime vuonna se siis täytti 10 vuotta. Tässä kertomuksessa lokakuuta 2017 olemme keränneet tietoja ensimmäisten kymmenen vuoden ajalta siitä, miten tämä asetus on vaikuttanut. Ja ehkäpä voidaan mennä seuraavaan kuvaan. Tässä edistyskertomuksessa pyrimme tarkastelemaan niitä tekijöitä, jotka ovat vaikuttaneet tähän asetukseen ja myös sitten Euroopan parlamentin pyyntö päätöslauselmasta joulukuulta 2016. Tämä kertomus osoittaa, että edistystä on saatu aikaan lasten lääke- ja lapsille tarkoitettujen tuotteiden kenttä on laajentunut, tuotteita on enemmän ja kliiniset kokeet ovat lisääntyneet viimeisten kymmenen vuoden aikana hyvin selvästi, niin kuin voitte nähdä taulukosta. Ja kertomuksessa nähdään, että kliinisiä kokeita liittyen lastenlääkkeisiin on toteutettu yli 50 ja kliiniset, kliininen tutkimus tulee varmasti vahvistumaan, kunhan uusi, uudet määräykset astuvat voimaan. Lasten suojelun taso mm, on säilytettävä korkeimmalla mahdollisella tasolla, mitä tulee juuri näihin kliinisiin äh, tutkimuksiin ja kokeisiin. Näin äh, todella tämän kauden aikana on annettu lupa 260 lapsille tarkoitetulle lääkkeelle. Tässä myös PIP 2017 yli 1000 tutkimusta 131 saatettiin päätökseen vuonna 2016. Ja tällä kaudella, 10 vuotiskaudella, kun ajatellaan kliinisiä tutkimuksia, niin ne saattavat kestää kymmenenkin vuotta. Ja nyt sitten näiden loppuun saatettujen PIP-tutkimusten määrä on todella lisääntymässä. Ja mitä tulee sitten muihin tietoihin, eli voisin todeta, että pelkkä oikeudellinen väline ei tietenkään riitä, kun ajatellaan lastenlääkkeitä eh, ja muita lapsiin liittyviä kysymyksiä, muun muassa kansallisen tason korvauspäätökset eh, ovat tärkeä ulottuvuus. Samoin eh, lääkärit eivät välttämättä ota välittömästi käyttöön uusia juuri luvan saaneita lasten lääkkeitä. Eli tässä on tiettyä viivettä tietenkin myös sitten näissä lääkärien tottumuksissa kirjoittaa reseptejä tai määrätä tiettyjä lääkkeitä. Asetus ei välttämättä näihin kysymyksiin merkittävällä tavalla pysty vaikuttamaan. Erityisesti olemme voineet todeta, että lasten lääkkeiden kehitys riippuu edelleen siitä, missä mennään aikuisille tarkoitetuissa lääkkeissä. Eli ää, kyse ei ole yksinomaan pediatrisista ää, tarpeista. Ää, esimerkiksi lasten syöpätaudit, alle 15-vuotiaiden syöpätaudit ovat ää, harvinaisia, huomattavasti harvinaisempia kuin aikuisten. Ne eri ikäryhmät huomioon ottaen edustavat vain yhtä prosenttia syöpätapauksista, mutta syövät ovat kuitenkin 1-14-vuotiaiden merkittävin kuolin syy. Ja näin ollen, kun ajatellaan muitakin lasten sairauksia, jotka ovat hyvin harvinaisia. Eli tämä liittyy tähän orpolääke tutkimukseen ennen kuin mitään muutoksia lastenlääkkeitä koskevaan lainsäädäntöön tulisi ehdottaa, meidän tulee ensin tarkastella kattavasti sitä, miten voidaan saada aikaan synergiaetua yleisen lääkeasetuksen ja sitten lastenlääkeasetuksen välille ajatellaan nämä äh, vaikkapa erilaisia poikkeuksia, markkinoille pääsyyn liittyviä määräyksiä, äh, määräävää markkina-asemaa ja niin edelleen. Ja komission täytyisi toteuttaa paremman äh, sääntelyn nimissä kattava tarkastelu lasten lääkelainsäädännön tilanteesta ja käydä läpi nämä oikeudelliset välineet Tällä hetkellä tietoa ei ole riittävästi näiden kymmenen vuoden ajalta. Ja kun puhutaan lastenlääkealasta, niin myös tämä orpolääkeala tulee tarkastella kattavasti sen rinnalla, jotta saadaan kokonaiskuva tilanteesta. Mitään välittömiä toimia ei voida toteuttaa toimia, jotka on havaittu tarpeelliseksi, jos ajatellaan vaikkapa lasten syöpätautien tutkimusta. Kyllähän näitä tutkimuksia on käynnistetty, vaikkapa EMAN tänä vuonna voimaan astuva joukkopoikkeuspäätös. Ja kun vaikkapa juuri näitä syöpälääkkeitä kehitellään, niin lääkeyhtiöillä on merkittävä yhteiskunnallinen vastuu, jota pelkkä laki tai oikeus ei voi määritellä, kun ajatellaan vaikkapa syö, aikuisten syöpälääketutkimusta ja kehittelyä, niin siitä saattavat tai jo olemassa olevat tiedot tulisi ottaa täysimääräisesti käyttöön myös lasten syöpälääkkeitä kehiteltäessä. Ja sitten tarvitaan todella ihan lyhyenkin aikavälin hyvin konkreettisia toimia lastenlääkkeiden parantamiseksi. Kaikki osapuolet, kaikki eh, sidosryhmät on saatava rakentavalla tavalla tekemään yhteistyötä. Tämä on aivan avainasia ja ajamme asia myös kansainvälisellä tasolla. Olemme tiiviisti yhteydessä Yhdysvaltain FDAhan, Yhdysvaltain lääkevirastoon ja Lontoossa järjestimme yhteistyötä käsittelevän konferenssin kansainvälisten muiden toimijoiden kanssa ja haluamme tätä asiaa ajaa kansainvälisesti yhdessä kumppaniemme kanssa. Komissio on myös käynnistänyt kaksi tärkeää aloitetta, joita ei tule tässä yhteydessä unohtaa. Eli harvinaiset sairaudet, harvinaiset syövät, näitä koskeva aloite. Kun ajatellaan näitä harvinaisia tai tauteja, niin meillä on alusta, joka jakaa tietoa ja pyrkii tukemaan kaikilla tavoilla mahdollisuuksia käyttää isodataa muun muassa hyödyksi, kun kyse on näistä harvinaisista taudeista ja on erilaisia mahdollisuuksia kun ajatellaan vaikkapa juuri lasten syöpätutkimusta, teemme tiivistä yhteistyötä e-, EMAN kanssa. Kiitoksia ja jos teillä on kysymyksiä, niin mielelläni niihin vastaan ja haluan kuulla huomioita. Kiitos. Kiitos paljon tästä puheenvuorosta. Nyt kollegat saavat puheenvuoron. No, Grosteet ensimmäisenä. Kiitos paljon puheenjohtaja. Olen erittäin tyytyväinen, että meillä on tämä keskustelu tämän komission kertomuksen julkaisemisen jälkeen. Minä olen esitellyt, esitellyt aiheesta ja olen sitä mieltä, että tämä on vienyt liian kauan tämä raportin laatimen. Olen sitä mieltä, että tämä asetus on onnistunut, koska näitä kokeita on järjestetty enemmän kuin aiemmin, ei kuitenkaan niin paljon kuin olisimme halunneet. Ja nyt komission kertomuksessa on tehty hyvä arvio tilanteesta. On harmittavaa, että tässä ei kuitenkaan ehdota konkreettisempia toimenpiteitä, vaikka tässä joitain toimenpiteitä onkin ehdotettu. Olen tyytyväinen, että kertomuksessa nostetaan esiin tiettyjä asioita, jotka ovat parlamentin päätöslauselmassa. Olet myös läsnä, joka äänestimme viime vuonna, muun muassa se, että tämä molekyyli toimintaohjelma ei ole riittävin keinoin varustettu, mikäli lääketieteellinen laboratorio päättää kokeet aloittaa. Me nostimme myös esiin lasten syöpätautien ongelmallisuuden ja tässä, tähän ei ole vielä riittävästi pyritty löytämään ratkaisuja, ja tämä osoittaa erään puutteen näistä puutteista, joita asetukseen liittyy. Eli ei ole vielä riittävästi lasten tauteihin liittyviä tutkimuksia, kun aikuiset eivät saada sitä samaa tautia riittävästi, eri hoitokeinoja ei tutkita. On tärkeää, että lääkkeitä ei käytetä turhaan ja on tärkeää, että on myös riittäviä kannustimia viedä eteenpäin lasten lääketutkimusta. Kannustimia on toki onnistuneesti luotu, mutta niitä pitäisi kalibroida vielä paremmin, että pediatrinen, pediatrinen lääketutkimus kehittyisi edelleen. On tärkeää, että luodaan yhteyksiä eri harvinaisten tautien, tämän harvinaisten tautien asetuksen ja lasten äh, lääkeasetuksen välillä? Lasten ovat nimittäin usein harvinaisia tauteja. On tärkeää, että pediatrit, komissio, potilasjärjestöitä voivat käydä hyvää vuoropuhelua, jossa me parlamentin olemme myös mukana. Tämä on mielestäni erityisen tärkeää ja olen kollegojeni kanssa tiiviisti mukana, jotta pystymme tämän kertomuksen suosituksia panemaan täytäntöön. Kiitos, Karvas seuraavaksi. Kiitos puheenjohtaja. Ensin haluan esittää kiitokset komissiolle tästä hyvin itsekriittisestä, rakentavasta tutkimuksesta ja sen esittelystä. Toden totta, lastenlääkeasetuksen pohjalta on saatu lisää lääkelupia, mutta edelleen aika heikossa tilanteessa ollaan, kun ajatellaan uusia lasten lääkkeitä niin markkinavoimathan tässä jylläävät. Aikuisten lääkkeitä tutkitaan huomattavasti enemmän mutta kyllähän tässä nyt myös lasten osalta hiljalleen on päästy eteenpäin. No ajatellaan vaikkapa tätä poik- oikeusta ja ajatellaan näitä tutkimukseen liittyviä vaatimuksia, niin äh, ehkä meidän tulisi saada aikaan tiettyä joustavuutta, mutta mm, tosiaan niin kuin Krostet sanoi, miten äh, saataisiin priorisoitua lasten lääketutkimusta? Tarvitaan lisää kannustimia. Nykyjärjestelmä en tiedä, voitaisiinko sitä nyt enää tätä kannustinjärjestelmää parantaa. Minun mielestäni tarvitaan uusi tutkimusmalli, kun puhutaan vaikkapa lasten syövistä eli tällaisista harvinaisista sairauksista. Meidän, meillä on Euroopan unionissa kyllä hyvin paljon voimavaroja ja resursseja ja nämä tulisi nyt valjastaa tutkimuksen käyttöön ja priorisoida. Meille on täysin ilmeistä se, että lasten syöpätutkimusta ja sen lääkitsemistä esimerkiksi täytyy ehdottomasti nyt priorisoida ja meidän täytyy kehitellä lapsille lisää lääkkeitä. Siitäkin syystä, että on havaittu, että lasten lääkkeet usein ovat hyvin vaikuttavia ja, ja, ja niillä saadaan aikaan hyviä tuliks, tuloksia. Asetusta täytyy minun mielestäni uudistaa ja ehkä jossain määrin tarvitaan kyllä rajoituksia. Asetus uskoakseni voisi, voitaisiin saada entistä toimivammaksi. Ja tässä vähän rivien välissä komission edustaja myös totesi, että teollisuuden vastuutahoihin täytyy vedota, jotta teollisuus lisäisi ponnisteluita lasten lääkkeiden tutkimuksessa. Samoin sitten tietenkin EMAan toimet ja lopuksi toteaisin, että lastenlääkkeiden markkinoille saattamisen suhteen. Tässä ei vielä mielestäni oikein hedelmää ole uusi asetus kantanut ja meidän täytyisi näitä lupien määriä kyllä saada huomattavasti lisääntymään. Kiitoksia. Kiitos, Liisa. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitokset komissiolle tästä esityksestä ja kertomuksen toteuttamisesta. Aivan ilmeistähän tämä on ja asiasta puhutaan aika paljon, että no niin, mitä Euroopan täytyy hoitaa ja mistä sen kannattaisi jättää vastuu jäsenvaltioille. Ja tässä lastenlääkeasiassa asia on kyllä niin, että että tarvitaan eurooppalaista yhteistyötä niin tutkimuksen kuin lääkkeiden kehittämisenkin alalla ja myös ihan konkreettisten hoitomuotien alalla. Muuten ei, ei saada aikaan kerta kaikkiaan tarpeeksi. Komissio ymmärtää tämän toimintatarpeen Euroopan tasolla aivan Ilmeistähän tämä on. ensin haluan onnitella François Crostetia. hän on lasten lääkeesittelijämme. Ja hyvin paljon on saatu aikaan, olemme me sen nähneet. Monia lääkkeitä on nyt tämän asetuksen kautta saatu markkinoille. Ilman tätä asetusta näitä lääkkeitä tuskin olisi olemassakaan. Se on tämä mitalin hyvä puoli ja toki meidän tulee sitäkin arvostaa ja ehkäpä komissio voisi antaa joskus ihan muutamia konkreettisia esimerkkejäkin meille. Kyllähän nämä numerotiedot ovat ihan kiinnostavia, mutta ihan konkreettisia esimerkkejä lapsista, jotka ovat parantuneet, joilla ei kymmenen vuotta sitten olisi ollut mitään mahdollisuutta saada hoitoa ja parantua, mutta nyt on. Tämähän meidän täytyisi ihmisille välittää viestinä. Sitten on kuitenkin tuo mitallin kielteinen puoli, että esimerkiksi lasten syöpä tutkimuksessa ja lääkkeissä, niin ei ole kyllä saatu juurikaan edistystä aikaan. Kyllä teollisuuden piirissä varmaan on ihan hyvää tahtovia, tarkoittavia tutkijoita ja ihmisiä, mutta kun osakkeenomistajat haluavat vain tienata rahaa ja jos rahan tienaaminen ei ole mahdollista, niin sitten rahaa ei haluta laittaa myöskään tutkimukseen. Emme me voi olla naiveja joko luodaan sellaiset puitteet, että lasten syöpä, tutkimus ja syöpälääketutkimus kannattaa, taikka sitten sitä ei tapahdu. Näin se vaan on. Kyllä me varmaan voisimme lainsäädännönkin keinoin ja eman kautta suosituksin ja muuten mm, hoitaa asioita, mutta me, meillä on lainsäädännöllinen vastuu siitä, että lääkeyhtiöt pääsevät tilanteeseen, jossa voivat tienata rahaa lastenlääkkeellä tulevaisuudessa. Kyllähän sitten tutkimukseenkin rahaa löytyy. Tiedän, että mm, sääntöpääosasto ei ole tästä suoranaisesti vastuussa, mutta komissio kun on komissio. Eli siis tämä tutkimus alan innoittaminen, tutkimuksen innoittaminen, teollisuus ei varmaankaan omaehtoisesti lähde liikkeelle, jos joku asia ei ole kannattava. Ja tiettyjä mahdollisuuksia varmasti olisi saada parempaa apua lapsille, apua, joka ei liity uusiin lääkkeisiin tai lääkkeisiin, vaan että jo olemassa olevien lääkkeiden kautta esimerkiksi antamalla kevyempää kemoterapiaa voidaan kuitenkin saada sama lopputulos, mutta tätä varten tarvitaan tutkimusta ja tätä tutkimusta tulisi, tulisi rahoittaa Euroopan tasolla. Tässäkin on kyllä tilanne se, että jäsenvaltiot eivät tähän yksin pysty joissain tapauksissa ähm, äh, jäsenvaltioita voitaisiin vaatia toimia, mutta kun puhutaan lasten syöpätautien äh, hoitamisesta ja tutkimuksesta, niin tämän täytyy, tämä täytyy hoitaa Euroopan tasolla ja sen on oltava prioriteetti viimeistään, kun uusi tutkimusohjelma esitellään. Monia muita asioita voi jättää priorisoimatta, mutta lasten syöpätautien äh, torjuntaa me emme voi jättää priorisoimatta. Tässä meillä on valtava vastuu, meidän on huolehdittava tästä ja pyydän komissiolta ja meiltä kaikilta, että nyt painamme kaasua, että saamme parempaa tukea tälle tutkimukselle. Kiitos. Madame Dali. Dali. Grazie. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensiksi kiittäisin komissiota edistyskertomuksen esittelystä lasten lääkkeiden alueella viimeisen kymmenen vuoden aikana. On hyvä kuulla edistysaskelista tällä tärkeällä alueella. Kuulimme, että uusia lastenlä... uudet lastenlääkkeet ovat saaneet myyntilupia. Säätelyn kannalta voimme varmaan sanoa, että tämä on säätely, joka aidosti auttaa ottaa lapsia saamaan tietyn tyyppisiä lääkkeitä. Mutta kuten kuulimme, harvinaissairausten tapauksessa ja syöpien tapauksessa on vähemmän hyviä uutisia. Tässä on isoja ongelmia, joihin täytyy puuttua heti. Täytyy myös mainita, että lastensairauksissa on tapahtunut terapeuttista edistystä ja harvinaissairauksien niiden tapauksen pitää puuttua erityisesti lapsille, eri, lapsille erityisiin sairauksiin täytyy puuttua. Meidän täytyy saada lisää erityisesti lapsiin kohdistuvia lääkkeitä ja myöskin harvinaissairauksiin myös äh, harvinaislääkkeitä, arpalääkkeitä täytyy kehittää lisää, mutta äh, uskon, että on virastojen, tutkijoiden ja teollisuuden välillä tarvitaan lisää koordinaatiota. Toinen kehityssuunta, joka minua huolestuttaa, on lasten hoidon saanti ja syöpälääkityksen saatavuus. Minusta ei ole hyväksyttävää, että lastenhoidot eivät ole niin kehittyneitä kuin aikuisten. Minä en voi ymmärtää, miten olemme joutuneet tähän viimeisen kymmenen vuoden aikana. Haluaisin kommentteja komissiolta tähän. Olemme kuulleet, että lastensyöpätutkijat ovat etsineet uusia hoitomuotoja, mutta ovat kohdanneet esteitä mukaan lukien lastensairausasetus. Tällä, ja tätä tästä on pidetty ajastaan jälkeen jääneenä. Mielestäni tämä on suuri ongelma. Kuten kollegat, minäkin olen sitä mieltä, että komission pitäisi käyttää vaikutusvaltaansa, mutta se pitäisi käyttää myös loppumandaattia, jotta tarvittaisiin lapsille tehokkaampia lääkkeitä syöpään, mutta myös muihin. Jos muuten kehittää enemmän täsmälääkkeitä lapsille tarkoitettuja lääkkeitä ja nimenomaan harvinaislääkkeitä, eli orpolääkkeitä. Kaput. Grazie, grazie presidente. Anch'io voglio ringraziare. Kiitos. Kiitokset myös komissiolle niin tästä kertomuksesta kuin tästä itse kritiikistä. Komissio teki selväksi, että investointeja lasten eläkkeiden tutkimukseen tarvitaan enemmän. Olen täysin samoilla linjoilla Liisen kanssa. Tästä on tultava prioriteetti niin meidän kuin komission toiminnassa. Meidän on panostettava ennemmin tähän kuin vähemmän tärkeisiin toimintoihin. Minä haluaisin korostaa erästä asiaa, jonka kollegat ovat toki nostaneet esiin, ja minulla on tähän liittyvä, liittyvä kysymys. Niin meidän saamiemme tietojen perusteiden välillä on olemassa ero lasten lääkkeiden ja harvinaissairauksien lääkkeiden suhteen. Lasten lääkkeet ovat kehittyneet enemmän joissain tapauksissa harvinaissairauksien lääkityksen tutkiminen on lääkeyritysten toimesta jäänyt jälkeen. Ja tämä on johtanut siihen, että tietyt tuotteet, tietyt lääkeet ovat joutuneet heikompaan asemaan kuin toiset. Mitä tulee näihin lastenlääkkeisiin, tilanne on helpompi kuin verrataan harvinaissairauksien lääkkeisiin. Mitkä ovat ne toimenpiteet, joihin komissio voisi ryhtyä, että tilannetta saadaan parannettua? Kiitos. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Mikäli näin ei ole. David Torres saa puheenvuoron, olkaa hyvä. Kiitos oikein paljon. Ensinnäkin haluan kiittää mielenkiintoisesta keskustelusta, ja kuten Grostet sanoi, niin nämä työpaikat ovat auki myös parlamentaarikoille, joten kunhan nämä päivämäärät selviävät, lähetämme teille tästä tiedon. Kaviostranin mainitsema asia oli erittäin mielenkiintoinen, kuinka tätä tutkintaa, tutkimusmallia viedään eteenpäin. 2020 H2020 rahoittaa tätä osittain tätä tutkimusta, mutta on myös muita rahoitusväyliä. Meillä on melko vahva lasten lääke tutkimusten verkosto. Ei riitä, että löytää tämän tutkimuskysymyksen, mutta sitten koulutus ja valmiudet suorittaa näitä kliinisiä tutkimuksia lapsilla, niin tämä on monista eri syistä haasteellisempaa kuin kliiniset tutkimukset aikuisilla. Liise mainitsi sen, että niin voidaanko antaa tietoja siitä, miten hoitoihin eriää. Ja esimerkit ovat paras opettaja. Meidän on osoitettava, kuinka tämä toimii käytännössä ja lähetämme seurantana joitain tapaustutkimuksia ja valmistelemme näitä lääkeviraston työntekijöiden kanssa. Täällä esitettiin myös kysymys, onko riittävästi kannustimia, että tähän myös lääketeollisuus syttyy. Harvinaissadoksen lääkkeiden suhteen meillä on uusi Prime-järjestelmä siten, että lääketeollisuus luo uusia lääkkeitä niihin sairauksiin, joita tarvitaan ja me pyrimme arvioimaan nopeammin näitä uusia lääkkeitä tietyin ehdoin. Lisäksi täällä nostettiin esiin harvinaissairauksien tutkimus. Ja joitain vuot, viikkoja sitten komissio julkaisi uuden kutsun koskien harvinaissairauksien tutkimusta. Me pyrimme keräämään yhteen Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden resursseja – ja pyrimme myös luomaan eurooppalaisen verkoston tai ottamaan sen mukaan tähän tiiviimmin. Toivomme, että tulevina kuukausina näemme, voimmeko työskennellä yhdessä ja voimmeko me saattaa yhteen resursseja, jotta voimme antaa lisäponta tälle työskentelylle. Dallin kommentti. Liittyen siihen, miten tutkimus voi vaikuttaa asetuksen No, tämä on nimenomaan tämä tärkeä asia, kuinka me voimme toisaalta varmistaa, että resurssit ovat käytettävissä ja toisaalta kuinka varmistaa, että on riittävästi resursseja, työntekijöitä ja valmiuksia viedä tutkimusta eteenpäin. Sitten Caputo mainitsi harvinaissairauksien lääke, lääkinnän ja lastentautien lääkinnän, niin on mm, nimenomaan erityisen tärkeää, että voidaan katsoa, kuinka nämä kaksi asetusta voivat auttaa tai haittaavat tavoitteiden saavuttamista. Tässä kiinnitetään huomiota tiettyjen pienten väestön osien lääkinnällisiin tarpeisiin ja tässä työstetään asia yhdessä ja toivomme, että vuonna 2019 voimme palata teille kertoin teille komission kokonaisvaltaisista löydöksistä näiden asetusten suhteen. Haluan lämpimästi kiittää teitä tästä hyvästä keskustelusta. Nyt on käärittävä hihat. Me kerromme näistä lyhyen, toiminta lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä voimme saada aikaan hyviä tuloksia ja toivomme, että voimme työskennellä potilaiden hyväksi mutta kaikki on oltava tässä työssä mukana, mukaan lukien Euroopan parlamentin. Kiitos oikein paljon. Kiitos myös kollegoille osallistumisesta tähän keskusteluun. Seuraavaksi siirrymme esityslistalla eteenpäin. Aiheena yleiset säännöt ja periaatteet, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä. Käsittelemme lausuntoluonnosta ja Vaslik Delay on valmistelija. Saatte puheenvuoron. Merci. Kiitos, puheenjohtaja. Hyvät kollegat, meidän pitäisi nyt antaa kantaamme komission ehdotuksesta, joka muuttaa asetusta, jolla luodaan säännöt jäsenvaltioiden valvonnasta koskien komission täytäntöönpano-oikeuksia. Pyrimme tietysti Äh, puuttumaan siihen ongelmaan, että valtiot eivät anna kantaansa herkistä aiheista, jotka usein politisoituvat. Ja muistan, kun äh, Juncker puhui unionin tilasta 2016. Muistamme kaikki ja olemme varmaan samaa mieltä, että kun, muistamme, kun komission puheenjohtaja toimitsi jäsenvaltioiden asenteen – Useassa tapauksessa ne eivät kanna vastuutaan ja pakottavat komission ottamaan kantaa niiden puolesta. Valitettavasti tämän menettelyn aloittamisen jälkeen olemme huomanneet, että äh, tapahtuu tällaista jumiutumista kannanottamissa. Ja tämä osoittaa, että järjestelmässä on heikkouksia ja se on osoittanut, että puhtaasti tekniset keskustelut ovat politisoituneet ja sitä pitäisi välttää tulevaisuudessa uskon, että komission ehdotukset menevät hyvään suuntaan ja mahdollistavat vastuullistamisen, jotta jäsenvaltiot ottaisivat kantaa. Mutta siinä on jotakin piirteitä, joita voisi parantaa, erityisesti seurattavuus. Minä haluan voimakkaasti lisätä seurattavuutta. Olen vakuuttunut, että herkissä aiheissa, kuten verotus, kuluttajien suoja, turva, elintarviketurvallisuus ja se valtioiden täytyy ottaa kantaa, mutta kansalaisten täytyisi tietää, mikä tämä kanta on. Eli seurattava täytyy parantaa ja täytyy tarjota lisää tietoa EUn päätöksentekomekanismista. Ja kansalaisten täytyy tuntea se. täällä sitä syystä ehdotan, että äänestystulokset paljastetaan niin komiteatasolla – kuntavetoimus komiteassa ja mukaan lukien jäsenvaltioiden äänestysselitykset. täytyy myös luoda isompia tiedotuskampanjoita päätöksentekon menettelyistä ja riskianalyyseistä, kuten myös tehtävänjaosta tieteellisten elinten asemasta sisäjossa virastojen ja instituutioiden ja jäsenvaltioiden kesken. äänestystulosten julkistaminen, mukaan lukien vaatimasta jäsenvaltioiden pitää oikeuttaa kantansa, johtaa siihen, että jäsenvaltiot, jotka olivat paikalla, kuten myös jäsenvaltiot, jotka eivät ole tulleet paikalle, ne puolust ilmaisevat kantansa. Paikalla tulemattomuus ja tyhjäännestämättömyys on eri asia, mutta ää, Äänestämättä jättäminen voi myöskin halvauttaa järjestelmät, kuten olemme viime aikoina nähneet. Siksi tuen komission lähestymistapaa tässä. Mutta, olkaapa tarkkana. Täytyy olla varovaisia suhteen niin, että me myöskään täysin horjuttaisiin järjestelmiä, joka suurimmassa osassa tapauksissa, osassa tapauksia toimii. Demokratian kunnioittamisen vuoksi välttämätöntä, että parlamentti saa aina tiedon samaan aikaan kuin neuvoston asiasta. Kiitos. Thank you very much. Uh, no. Kiitoksia. Varjoesittelijät. Ja Kaanenbach ensin. Ja, en Kiitokset. Hyvin laajalti kollega Delain perusteluja voin tukea. Viime vuosina, erityisesti kun on puhuttu vaikka pakeamoista tai glyfosaatista, niin on jouduttu toistuvasti tällaiseen pattitilanteeseen. Ja tämä on estänyt kyllä poliittista päätöksentekoprosessia erittäin pahasti. Ja todella siis eh, täältä täytyy ottaa huomioon koko prosessin läpinäkyvyys, avoimuus. Me olemme toistuvasti kokeneet, että esimerkiksi äh, on paljon poliittista taktikointia ja esimerkiksi asiantuntijalausuntoja ei sitten ihan sellaisenaan äh, toimitetakaan julkisuuteen, vaan muunneltuina ja todella sitten ähm, tilanne ei kyllä varmaankaan äh, tule itsestään muuttumaan, kun ajatellaan virkamiehiä, joilla on omat neuvonsa toimia ja jotka valmistelevat sitten sitä, minkä ministerit kumileimasimena sitten myöhemmin vahvistavat. Tämä on kuitenkin mm, tärkeä asia, siihen pitää puuttua. Enkä oikein ymmärrä, miksi toisella kierroksella komission taisi vain neuvostolle tämän mahdollisuuden tällaisen parlamentin mielipiteen ohittaminen ei ole hyväksyttävää. 18. tammikuutahan saakka voi tehdä tarkistuksia ja kyllä me tarkistuksia tulemme tekemäänkin, mutta tilanne täytyy tosiaan saada muuttumaan. Periaatteessahan tämä on kyllä toiminut, mutta sitten kun kyse on arkaluontoisemmista asioista tai kuumista perunoista, niin sitten lähdetään mustaa Pekkaa työntämään puolelta toiselle ja asiat viipyvät. Kiitos, Girling. Kiitos oikein paljon. Haluan kiittää valmistelijaa hänen tekemästään työstä. Hän nimittäin hyvin selkeästi toi esiin, mitä asiastaan mieltä, ja se on likipitäen täysin samalla linjoilla, mitä meidän ryhmämme on. Tässä on tämä tietty vaikeus ja tämä toisen tason valituskomitea, niin olisi hyvä, että tälle prosessille olisi mahdollista saada enemmän tukea. Tämän ensimmäisen valituskierroksen jälkeen jäsenvaltiot voisivat mahdollisesti muuta kantaansa. Tämä antaisi tämän lisätason keskustelun yhteensovittamiselle, että voitaisiin kulkea kohti yksimielisyyttä. Mutta mikäli tämä äänestys toimintamalli muuttuisi, niin toinen valituskomitea ei ole tarpeen. Tässä ikään kuin tukee kahta hevosta samassa kisassa. No, tämän sanottua, niin toivon, että tästä voitaisiin keskustella varjosetelijöiden kanssa. Tähän liittyy tiettyjä nyansseja, joita olisi hyvä käsitellä. Olen sitä mieltä, että tätä ei tulisi heittää pois tätä koko järjestelmää. Tässä on ainoastaan kaksi prosenttia kyseessä. Komitologia ei toimi kaikkien suhteen, mutta meidän on kuitenkin muistettava, että komitologiamenettely toimii valtaosan tapauksista kanssa. Ja tämän äänestysmuutoksen avulla uskomme, uskon, että voisimme saada aikaan pätevän ratkaisun. Kiitos seuraavaksi Riis. Kiitos puheenjohtaja. Kuten esittelijäkin minä muistan tämän puheenjohtajan Junckerin keskustelun unionin tilasta. Ja ihan hermostui jäsenvaltiot, oli glyfosaattikriisi päällä jäsenvaltiot pyörittelevät kumman perunaa ilmassa, lähtevät komission suuntaan sitä. Olen oikein tyytyväinen komission ehdotuksesta ja Ravadelain hieno sääntö, hieno sääntö lisää käytännönläheisempi ja lähestymistapa se kokonaisuuksessa päätöstä ei ole tullut. Esimerkiksi elintarvikeen. turvallisuus, glyfosaatti, glyfosaatti oli varmaan tämä lippulaiva tässä ja geenimuunnut ruoka ja torjunta-aineet. On paljon asioita, joissa jäsenvaltiot ovat tehneet virheitä. Tämä äänestyskysymys laskenta kysymys on tämä kulmakiven, mutta idea muuttaa, että tehdä tästä vetomus komissiosta jonkinlainen poliittinen keino ratkaista ongelmia, jos asiantuntijat ovat onnistuneet siinä. Se johtaisi se, että jäsenvaltiot kantaisivat vastuunsa ja esittelee lisää joustavuutta poliittisella kentällä. Se on asianmukaista ja aika tarkkaan harkittua. Ei ole mitään tarvetta viedä ongelmia ylemmälle tasolle, jos niitä voidaan lähi alueella ratkaista. Ei tarvitse 28 ministeriä saada ratkaisemaan ongelmia ja kantojen julkistaminen. Se, mikä on ilmeistä, on ilmeistä. Seurattavuusäänestys, selitykset ovat tärkeitä. Kansalaisilla on oikeus tietää, mitä hallituksen seurattavat. Me voimme jäsenvaltiot, jotka seuraavat näitä vertauksia turvallisessa tapauksessa olin yhtä skeptinä kuin DLE sen suhteen, että on vaikea pakottaa neuvostoa omaksumaan kantaa. On vaikea saada yhteistä kantaa, säännöstöstilaisuudessa kanssa tilanteessa ei ole sitä tullut. Jotakin takarajan suhteen voidaan vielä säätöä tehdä, mutta kokonaisuudessaan tuon ehdotuksia. Thank you very much. Is there anyone else? Kiitos. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Ei. Sitten Rake komissiosta saa puheenvuoron. Tai joku muu. <clears throat> Merci, madame la présidente. Kiitos, puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kollegoja, jotka täällä puhuivat. Naiset puhuivat. Ainoastaan onko tämä merkki? Kuuntelemme komissiota ensin. Komissio ensin, olkaa hyvä. Thank you. Kiitos puheenjohtaja, kiitos oikein paljon. Aivan lyhyesti tässä äh, saimme yleisesti ottaen aika paljon tukea esittelijältä ja myös muilta edustajilta äh, sille suunnalle ja hengelle, joka komission ehdotuksessa on. Ja todella ongelmaan tulee puuttua silloin, kun ongelma on, eikä luoda sellaista vaikutelmaa, että koko järjestelmää, komitologiaa, asetusta mitenkään asettaisimme kyseenalaiseksi. Se ei suinkaan tässä nyt ole tavoitteena ollut. Eli täällä kyllä kuultiin paljon tukea muutoksille, jotka pyrkivät vahvistamaan läpinäkyvyyttä. Ja haluan ehkä käyttää tilaisuutta hyväkseni äh, liittyen tähän kohtaan muutoksesta äh, siihen, että komissio tai että neuvosto ja parlamentti saavat yhtä aikaa tiedot, mutta tämä on itse asiassa hoidettu jo toisaalla äh, täytäntöönpanosäädöksessä, joten on täysin varmaa, että parlamentti ja neuvosto saavat tiedot samanaikaisesti. Sitten täällä kysyttiin, että miksi on puuttava tähän eri äänestys- ja enemmistö kysymykseen. No niin, tässä todella toinen kierros voidaan hoitaa komiteatasolla. Se ei kuitenkaan ole pakollista ja miksi neuvosto ylipäätään on sitten tässä pelissä mukana. No siksi, että siellä mm, jäsenvaltiot keskustelevat keskenään ja kun puhutaan komitologiasta, niin jäsenvaltiot juuri valvovat komissiota, ei neuvosto, vaan jäsenvaltiot. Ja neuvosto ei muodollisesti ole tällä toisella kierroksella tai tässä vetomusmenettelyssä mukana, vaan se, mm, tämä on järjestelmän ulkopuolinen neuvoston kuuleminen, eikä siis näin ollen laillisesti määritelty. Eli sillä on neuvosto, mutta ei, sillä neuvostolla on rooli, mutta ei komitologia menettelyn sisällä sinänsä. Kiitoksia ja tietenkin olemme käytettävissä, jos lisäkysymyksiä on. <laughs> Madame Madame la Kiitoksia puheenjohtaja. Pyydän vielä anteeksi, että vain puheenaikaa komissiolta otin ylös kaikki kommentit kollegoilta. ne ovat selvästi samaan suuntaan, niin joka lupaa hyvää yhteistyötä. Parlamentaarikkojen vastuulla on teille kaikkeen sitä huolta siitä, että kaikki tulevat päätökset, nekin, jotka ovat kaikkein hankalimpia. Sellaisetkin, joita me vastustamme täällä salissa. Ja että nämä päätökset tehdään mahdollisimman seurattavasti ja luovat sopua kansalaisten ja Euroopan tavoitteiden kanssa, koska seurattavuutta puuttuu. Ja se etäännyttää ihmisiä Euroopasta ja vähentää ihmisten halua olla eurooppalaisia. Nopeasti tullaan ottamaan yhteyttä varjoesittelijöihin, jotta me etenisimme mahdollisimman pikaisesti mietinnön parissa. Uh, Kiitos paljon. 18. tammikuuta on tarkistusten jättämisen takkaraja kello 11. 27. helmikuuta äänestämme Envi-valikunnassa. Tämä esityslistan kohta on päättynyt. Ja minun olisi vielä tehtävä selvitys meneillään olevista toimielinten välisistä neuvotteluista. Ensinnäkin LULUCFn liitto 14. joulukuuta kolmannessa epävirallisessa neuvottelussa LULUSEF-asiassa neuvosto ja parlamentti pääsevät poliittisen yhteisymmärrykseen ja koskien kaikkia jäljellä olleita asioita metsätalouden suhteen. Tässä on tietty joustavuus liittyen referenssitasoihin ja joustavuuden maankäytön suhteen. Ja lisäksi päästiin yhteisymmärrykseen näistä viitearvoista. Tässä tarkennettiin, että näiden on perustuttava 2000, 2009 viitejaksoon ja tämän on tapahduttava delegoitujen säädösten avulla. Lisäksi pakettiin kuuluu kompromissi liittyen kosteikkojen käyttöön ja tämän on kuuluttava pakollisesti lainsäädännön piiriin 2000 2026 jaksosta alkaen, mikäli ei käy niin, että tätä lykätään viidellä vuodella. Lisäksi teknisiä kokouksia järjestettiin, että päästiin kompromissiasioissa eteenpäin koskien nimenomaan kosteikkojen käyttöä, täytäntöpanosäädöksiä ja itse asetuksen nime Tässä kiinnitettiin huomiota soveltamisalaa pitkän aikavälin suuntaa, kasvihuone, kaasupäästökauppajärjestelmää, päästökauppajärjestelmää ja tässä lisäksi saatiin aikaan useita eri paketteja, ja tässä puhuttiin eri ratkaisuista liittyen verotukseen. Molemmat lainsäätäjät ja komissio ponnistelivat hartiavoimin, että tässä saataisiin kannat riittävän lähde toisiaan. Valitettavasti neuvottelut eivät kuitenkaan päässeet eteenpäin, ja mm, sitten karjoituvat. Puheenjohtaja valtio Viro ehdotti, että alkamisaikoita olisi ensimmäinen kesäkuuta 2019 reservi putoisi 115 miljoonasta tonnista 105 miljoonan tonniin ja mm, lisäksi olisi teksti, joka mahdollistaisi sen, että mikäli kiintiöt kasvavat liikaa, niin tähän olisi kiinnitettävä asetuksessa huomiota. Esittelijä kysyi varesitelijöiltä kirjallisella menettelyllä aiheesta juuri ennen jouloma. Ja valtausesittelijästä oli valmis hyväksymään tämän. Koreper todennäköisesti tulee nyt 17. tammikuuta tämän hyväksymään. Ja tässä tapauksessa äänestys Envi-valiokunnassa tapahtuisi kokouksessamme 24. päivä tammikuuta. Mitä tulee jätepakettiin, kuudes epävirallinen kolmikantaneuvottelu järjestettiin ja siellä sovittiin lopullisesta sopimuksesta paketin suhteen liittyen tavoitteisiin ja poikkeuksiin. Löydettiin yhteisymmärrys sitovista tavoitteista liittyen kunnalliseen jätteeseen ja kunnallisen jätteen kierrätykseen ja siihen, että vähennetään kaatopaikalle päätyvää jätettä ja lisäksi laskelmat ja määritelmät sovittiin tarkemmin. Elintarvikejätteet on otettu mukaan puitedirektiiviin. Tässä on myös viitteelliset tavoitteet. Lainsäätiöt sopivat myös tietystä tarkastus, tarkastuksista ja tavoitteiden tarkastamisesta vuonna 2024. Lisäksi nämä laajennetut vastuut – niin näistä päätettiin lisäksi tietystä kiertotalouden perusperiaatteista sovittiin tässä. Siis selvitys oli sitä toimielinten välisistä neuvotteluista ja tämä päättää tämän päivän esityslistan ja muistuttaisin teitä, että 15. tammikuuta Strasbourgissa on ylimääräinen kokous ja 24. ja 25. tammikuuta meillä on sitten tavanomaiset kokoukset Brysselissä. Kiitos oikein paljon ja hyvää ruokaa.